Moi, je veux bien C'est plus rigolo que le marocain. Buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Aluksi toivotan kaikki osanottajat tervetulleeksi tähän yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevän seminaarin. Ensin me kuulemme asiantuntijoita ja näin voimme analysoida syvällisemmin niitä töitä, joita maatalousvaliokunnassa juuri tehdään. Toivotan tervetulleeksi esittelijä Albert Dessin. Hän siis luonnostelee parlamentin ehdotusta ja toivotan tervetulleeksi Kopan puheenjohtajan Walshin, samoin Kogekan, Kojekan Paolo Brunin ja Via on Euroopan koordinaatioyksikön Savignin. Sitten paikalla on Mella Freewin, Confederation of Food and Drink Industries ja Corrado Pirzio Biroli European Landowners Organization ja Michael Dower Agricultural Rural, Rural Conventionin edustaja ja lopuksi Ann Spahn EFFATn edustaja. On suuri ilo Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tänne täysistuntosaliin. Tämä on äärimmäisen tärkeä tapaaminen ja nyt olemme juuri tärkeässä vaiheessa Euroopan parlamentin oma mietinnön valmisteluissa, joka liittyy komission tiedonantoon liittyen yhteisen maatalouspolitiikkaan, kun menemme kohti vuotta 2020. Ensin annan esittelijä Dessille puheenvuoron, mutta sitä ennen kerron teille, kuinka tämä kuulemistilaisuus nivoutuu yhteen. Ensin meillä Meillä on siis kolme tällaista kokonaisuutta. Ensimmäinen niistä koskee suuria tukia, toinen taas markkinatoimia ja kolmas maaseudun kehittämistä. Ensin puheenvuoron pitäjät tai lähdemme liikkeelle vastauksista, jotka asiantuntijat ovat antaneet kirjallisessa muodossa ja sen jälkeen keskustelemme sitten valiokunnan jäsenten kanssa ja jokaisen session aikana, ennen kuin esit- asiantuntijat saavat puheenvuoron, niin silloin luettelen sitä ennen no- kolmesta viiteen hyvin tarkkaa kysymystä ja sen jälkeen paneelin jäsenet voivat vastata. Koska aikaa ei ole liiemmin käytössä, niin siksi joudun rajoittamaan puheaikoja hyvin tarkasti ja kun aika ylittyy, niin mikrofonit sammutetaan, joten pitäkää kiinni puheajoista. Nyt annan pikaisesti puheenvuoron esittelijä Albert Dessille. Hänellä on nyt 10 minuuttia aikaa esitellä kuulemisen aiheet. Ole hyvä, hyvä Albert. Ja, vielen Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, toivon omasta puolestani myöskin teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän tämänpäiväiseen äh, seminaariin koskien yhteisen maatalouspolitiikan uudistustyötä vuoden 2013 jälkeen. On erittäin mielenkiintoista kuulla sitten myös asiantuntijoiden kommentit. Asian esittelijänä olen tästä tilaisuudesta varsin iloinen koska tämä tarjoaa meille tilaisuuden käydä julkista keskustelua tavalla, joka voi vielä hyvinkin vaikuttaa sitten mietintöni sisältöön. Tässä siinä on tarkoitus puida yhteisen maatalouspolitiikan perinteisiä piirteitä koskien suoria tukia, kehitystä ja rahoitusta e, heti kun, jos tietysti tämä, tämä mietintöni niin olisi jo valmis, tämä koko tilaisuuskin olisi ollut turha, että sen vuoksi että tämä on erittäin tärkeä minulle monet, suurin, suurin osa yhteisön jäsenmaista kannattaa tällaista erillistä kahteen pilariin perustuvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa jatkossa. Me kaipaamme hyvinkin päämäärähakuista ja tervettä, kestävää maatalouspolitiikkaa Tämä on oltava myöskin eurooppalaisen yhteisen maatalouspolitiikan päätavoitteena, että tuotetaan turvallista äh, turvallisia elintarvikkeita kestävällä ja riittävällä tavalla. Tässä yhteydessä on myöskin noudatettava biodiversiteetin vaatimuksia äh, maaseudun säilyttämiseksi. Aivan erityisesti myöskin kaikki tärkeimmät eurooppalaiset tavoitteet, jotka EU 2020 strategiassa on mainittu myöskin sitten YMP äh, kautta toteutettava, eli siis työpaikkojen toteuttaminen, äh, kasvu ja maaseudun säilyttäminen äh, maatalouselinkeino tuo siihen oman merkittävän panoksensa. Eilisessä toisessa edellisessä keskustelussa saimme kuulla, että Euroopan maataloussektorilla on töissä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa Euroopan maatalous on kuitenkin pisimmälle kehittynyt maailmanlaajuinen elinkeinon haara. Me haluamme tämä, tätä kestävyyttä, siis tämä on erittäin kestävällä pohjalla ja haluamme sitä kestävyyttä entisestä, entisestään vahvistaa. Ja haluamme tehokkaasti ja mahdollisimman yksinkertaisesti hallinnoida tätä toimintaa Tähän on tietysti ähm, monia äh, eri vaihtoehtoja tarjolla ja siksi olenkin äh, erittäin jännittynyt. Odotan jännittyneenä tämän päiväisen kuulemistilaisuuden antia tältä, tältä osin äh, otan huomioon mietinnössäni sitten EUn laajuiset vaihtoehdot YMP kehittämiseksi erityisesti painottaisin ympäristöpolitiikkaa ja myöskin sitä, millä tavalla nämä toisessa pilarissa mahdollisimman tehokkaasti toteutettaisiin. Nyt on kysymys tietenkin, miten se sitten toteutettaisiin, mutta, mutta taloudellisten, ympäristöpoliittisten toimenpiteiden hyöty piile, piilee nimenomaan siinä, että nyt voitaisiin paljon joustavammin näitä tavoitteita tavoitella, eikä tämän ykköspilarin jäykin maksujärjestelyin minusta tämä kaksi, kahden pilarin järjestelmä on minun mietinnössäni YMPn tulevaisuuden kannalta keskeisellä siellä. Moni useat asianosaiset ovat painottaneet, että pienviljelijöiden asema eri jäsenmaissa on hyvin erilainen. Näin jokaisen jäsenmaan tulisi voida sitten hallinnoida itse omaa, omia käytäntöjään kaikkein pienimpien tilojen elinehtojen varmistamiseksi. 27. maassa ja se, tämä pientilallisten raja on hyvin erilainen. Silloin tämä työ pitää jättää sillä on maita, jossa pientilallinen määritellään kahdesta tuhannesta neliöstä, kun sen sijaan toisessa jäsenmaissa pientilallinen on alle 15 hehtaarin tilaa viljelevä. Näin me emme sitä voi keskeisesti, keskeisesti Euroopan laajuisesti äh, hallinnoida, emmekä määrätä, vaan jäsen, jäsenmaat voi, joutuvat sitten itse äh, ja saa, heidän, niiden tuleekin huolehtia itse äh, pienviljelijöidensä asemasta tänään tulemme myöskin kuulemaan varmaan määritelmät aktiivisesta äh, viljelytilallisesta siltäkin osin äh, jäsenmaiden mielipiteet vaihtelevat ja jäsenmailla on hyvin erilaiset näkemykset näistä suorista äh, tuista. Ja nämä näiden yhteensovittaminen tasapuolisempaan jamaan edellyttää vielä huomattavasti paljon neuvotteluja. Nyt esimerkiksi Liettuan ja ja, äh, tai äh, Latvian ja muiden välillä on äh, suuret erot esimerkiksi tässä tilakokojen määrittelyissä. En näitä tiennyt aiemmin, mutta en, en myöskään tiennyt sitä, että meillä on mit, yhtä mittavat eroavaisuudet sitten maksumäärissä ja maksupolitiikassa on jäsenmaita, eh, jossa eh, ja viljelijä saa eh, joko viidestä viisi euroa tukea hehtaarilta tai 500 50 ja 500 välillä vaihtelevat myöskin sitten suorat tilatuet vaikka niin, jäsenmaiden välillä yleisesti ei pitäisi olla näinkään suuria eroja, mutta sisämeren sisällä on myöskin sitten huomioitava vallitsevat erilaiset olosuhteet. Ne on otettava tässä kehitystyössä myöskin huoma huomioon. Mitä sitten tulee hintaheilahteluihin ja markkinoiden volatiliteettiin, e, minusta siinä yhteydessä täytyy säilyttää markkinavetoinen järjestelmä niin, että elinkeino voi toimia, mutta samassa yhteydessä on tällainen turvaverkosto, turvaverkko myöskin sitten viljelijöiden turvaksi kehitettävä. Haluamme niin ikään vähentää byrokratiaa mieluumminkin kuin lisätä sitä näissä tukitoimissamme. Äh, minä olen ollut meppinä 20 äh, vuotta ja me yhtä kauan tästä byrokratian purkamisesta ja vähentämisestä puhuneet, mutta aina sitä vaan tuntuu lisää tulevan. tulevan. Tässä maatalousuudistuksessa näin ei saa käydä. Kuten sanoin, että olen parikymmentä vuotta ollut, ollut äh, viljelijän tai edustajana, edustajana tietenkin täytyy tietysti sitten saada nämä tulokset välitetyksi myöskin sitten kansan parin, etkä se ei jää vaan täällä tehdyksi paperityöksi. Eli yhteisen maatalouden byrokratian vähentäminen on yksi suurimmista tavoitteistamme ja samoin myöskin sitten no nyt, täydentävien ehtojen parantaminen ja tämä olkoon selkeänä pohjana eurooppalaiselle maatalouspolitiikan, että, että, että viljelijäkin mieltää sitten tällaisen monipuolisen maatalouselinkeinon harjoittamisen mahdolliseksi ylipäätänsä Euroopassa. Me olemme tehneet tämän aamun kokouksessamme tehneet äänestysten kautta päätöksiä maatalousmarkkinoille pääsystä esimerkiksi Eh, olin iloinen siitä, että, eh, että Strasbourgissa kahden kolmasosan enemmistöllä päätettiin, että että, eh, että ne standardit, joita me vaadimme eurooppalaisilta viljelijöiltä, mitä tulee esimerkiksi kasvinsuojelun, eläinsuojeluun, vaaditaan myöskin sitten ulkopuoliselta. Minulla on koko, koko joukko muitakin kysymyksiä, jotka haluaisin nostaa vielä esille ja, ja minä haluan sitten eh, eh, kysyä asiantuntijalta, miten, eh, mihin tämä ympäristöelementti kytkettäisiin ykkös- vai kakkospilariin. Ja en, en, minusta tämä ympäristötekijöiden pitäisi olla suorien maksutukien, suoriin maksutukiin kytketty. Ja mit, mitä pidättekö te noin Äh, kenties tätä äh, äh, ympäristöpolitiikan saralla pit, monivuotisia ohjelmia toimivia, toimivina. Ja nyt sitten omalta osaltani päätän alustuksen tähän. Kiitos Albert. Nyt sitten aloitamme keskustelumme ja ensimmäisen session, joka keskee, koskee suoria tilatukia. Ensin viisi kysymystä, jotka nyt teille luen ja pyydän, että vastaajat sitten käyttävät korkeinta kahdeksan minuuttia kukin. Kysymykset kuuluvat seuraavasti. Ensinnäkin, miten suorat tuet voitaisiin jakaa jäsenvaltioiden ja viljelijöiden kesken entistä reilummin? Toinen, kuinka yhteisen maatalouspolitiikan ympäristönäkökohtia voitaisiin parantaa ja jos tähän tulisi mukaan äh, tällainen äh, vihreä elementti, niin mihin sen pitäisi tukeutua. Ja kolmanneksi, pitäisikö suorille tuille asettaa katto? Ja jos näin on, niin minkälaisia kriteereitä tälle rajoitukselle pitäisi sitten äh, sopia? Neljänneksi, mitä mahdollisuuksia on tukea erityisesti pienviljelijöitä ja miten tämä tuki pitäisi järjestää. Ja lopuksi viides kysymys. Miten tai pitäisikö suoria tukia maksaa ainoastaan niin kutsutuille aktiivisille viljelijöille? Ja jos näin on, niin minkälainen vakaa oikeusperusta tälle voitaisiin luoda? No niin, ensin Pyytäisin, että herra Walsh, joka edustaa Kopaa, vastaa näihin viiteen kysymykseen korkeintaan kahdeksan minuutin ajan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte meidät tähän seminaariin. Tämä on erittäin tärkeää yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden kannalta. Niin ikään tämä on tärkeää maanviljelijöiden ja kuluttajien kannalta kautta Euroopan koska kuluttajathan ovat eniten hyötyneet yhteisestä maatalouspolitiikasta ympistä, koska ilman ympiä meillä ei olisi sitä korkealaatuista ruokaa ja sen ruoan määrää, jota meillä tällä hetkellä on. Me tuemme tietenkin eh, kysymykseen yksi liittyen sitä, että maanviljelijöitä kohdellaan tasapuolisella tavalla. Ja tämä voidaan saavuttaa vain sillä tavalla, että asetetaan objektiivisia kriteereitä, joiden on otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet. Parlamentin jäsen Albert Des jo viittasi tähän, kun hän aiemmin puhui. On niin ikään olennaista höllentää hälventää tätä mutkikasta maksujärjestelmää. Yksinkertaistamisen täytyy olla osa uutta järjestelmää. Ei ainoastaan, en tarkoita ainoastaan hallinnon yksinkertaistamista, vaan myös ihan maatilan tasolla yksinkertaistaminen on tervetullutta. Miten sitten maatalouden ympäristö? performanssia voidaan parantaa. No, viherryttäminen ei ole mitään uutta. Aina 90-luvulta alkaen meillä on aina ollut mukana vahva viherryttämiselementti, eikä varmasti tarvitse muistuttaa siitä, että meillä on ollut pohjavesi, nitraatti, ähm, direktiivi, maaperän suojeludirektiivi, lintudirektiivi, habitat-direktiivi. Tässä nämä ovat kaikki pakottaneet ottamaan huomioon nämä ympäristöehdot. Eli meidän täytyy ottaa ympäristö- ja maatalouselementit huomioon täydentävissä ehdoissa muun muassa maaperän eroosio, on otettava huomioon veden saastumista vastaan täytyy taistella ja luonnollisia elinoloja täytyy tur- tukea. Niitähän on kaikilla jäsenvaltio- kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten ympäristömyrkyt, joita käytetään Euroopan maataloudessa, niitä täytyy vähentää, niitä, niiden määrä on jo puolitettu. Kyllähän niitä käytetään myös yhteisön tuoduissa tuontielintarvikkeissa. Olisi hyvä, jos samoja sääntöjä käytettäisiin, noudatettaisiin kemikaalien suhteen kaikkialla. Erilaisia muitakin vaatimuksia on estetty muun muassa jäljitettävyyden varmistamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Komissio on ehdotuksessaan puhunut aivan uu, äh, <laughs> keksinyt mukaan uuden sanan tämän, viher, tämän viherryttämisen, mutta ei se ole mitään uutta. Aiemmin meillä ei välttämättä ollut ilmastonmuutosta ja tällaisia elintarvikekriisejä. Nyt tällä hetkellä haaste on se, miten ylläpidämme tuotantokapasiteettiamme Euroopan unionissa. Uutta on se, että enää emme voi luottaa siihen, että elintarvikkeiden hinnat pysyvät vakaina. Elintarvikkeiden turvallisuutta ei voi pitää enää selviönä. EU on kuitenkin mennyt viherryttämisessä niin paljon pidemmälle kuin muut maat, että maanviljelijät ovat nyt kansainvälisesti epäkilpailukykyisiä haluamme tehdä Mercosurin maiden ja Marokon ja muun kanssa maataloussopimuksia. Kiina ja Argentiina, äh, Brasilia ja Argentiina ovat kaikkein laajimpia maataloustuotteiden viejiä. Jos me annamme näille maille enemmän kauppamyönnytyksiä, niin silloin me tulemme pyyhkineeksi omia avainsektoreitamme. Poliittiset johtajat eivät varmastikaan halua olla riippuvaisia tuontiruuasta samalla tavalla kuin olemme muun muassa energiasta riippuvaisia. Olemme valmiita viherryttämään ymppiä entisestään, mutta kuitenkin yhdellä ehdolla. Nimittäin sillä, että toimien ei pidä nävertää meidän kilpailuasemaamme eikä niiden pidä heikentää meidän tuotantokapasiteettiamme. Jos me voimme saavuttaa uutta viherryttämistä muun muassa innovaatioiden kautta, se on ihan hyvä asia, mutta muuten tästä tulee vain kustannustaakka yksi ylimääräinen kustannustaakka maanviljelijöille. Mitä sitten tulee tähän kysymykseen, että tulisiko suorat ma- suorille maksuille asettaa katto? No, meidän mielestämme ei. Suorat ö, tuet anta, tarjoavat useita etuja. Emme koskaan olisi voineet ylläpitää maanviljelyn tasoa Euroopassa, jolle ilman tukia emme olisi voineet tällaista perhetilajärjestelmää säilyttää, emmekä olisi voineet ylläpitää elintarviketurvallisuutta, ympäristön suojelua, jäljitettävyyttä, jäljitettävyyttä eläinten hyvinvointia ja ruoan tarjoamista kaikille ihmisille ilman näitä tukia. Markkinat yksin eivät olisi mahdollistaneet tämänkaltaista maan, maataloutta jos me olisimme siis täysin riippuvaisia markkinoista, tämä ei olisi mahdollista. Ja niin sanotut aktiiviviljelijät myötä vaikuttavat siihen, että suuri yleisö hyötyy, ja siksi meidän mielestämme kaikkien maanviljelijöiden tulisi hyötyä suorista tuista. Mitä tulee tuloeroihin, ne eivät liity maatalouspolitiikkaan, niihin pitäisi puuttua jäsenvaltioissa veropolitiikan keinoin. YMP Yhteinen maatalouspolitiikka ei ole mitään sosiaalipolitiikkaa. Mitä sitten tulee siihen, tulisiko järjestää pienviljelijöitä varten erityinen tukiregiimi ja miten? No me emme oikein tiedä, että mitä komissio tarkoittaa pienviljelijöillä. Esittelijäkin puhui niistä aiemmin. Suurin osa viljelijöistä Euroopan unionissa ovat pieniä verrattuna muiden maailmankolkkien viljelijöihin. 80 prosenttia omistaa vähemmän kuin 5 hehtaaria, 70, 10 ja 70 prosenttia vähemmän kuin 5 hehtaaria. Tuskin näillä, kyllä me haluamme, että näilläkin maanviljelijöillä on tulevaisuus maatalouden parissa, mutta toivomme, että heidän elinkelpoisuutensa ylläpityy jatkossa. entäpä sitten aktiiviviljelijät? Miten ne tulisi määrittää? No sitä me tällä hetkellä pähkäilemme. Olemme iloisia komissaarin ehdotuksesta, jonka myötä nimenomaan aktiiviviljelijöille kohdistettaisiin näitä maksuja, mutta eroja Euroopan unionissa on. No tällä hetkellä me työstämme tätä määritelmää kopassa. Uskon, että yksi kriteeri, joka olisi otettava huomioon, on se, kuinka tärkeää on maataloustulon osa yksilön yleistulosta. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta voida käyttää puheenvuoro ja jos teillä on kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Kiitoksia, herra Walsh, Kopan puheenjohtaja. Nyt seuraavaksi puheenvuoro Rova Savignille, joka edustaa vielä Campesina. Olkaa hyvä. Bonjour et merci, monsieur le président Hyvää päivää ja kiitoksia puheenjohtaja. Nämä olennaiset kysymykset ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet pohtia syvällisemminkin komission ehdotuksia, mutta ehkäpä nämä kysymykset on esitetty siinä mielessä, että on haluttu ottaa huomioon hintavaihtelut. Ehkäpä, ja tämä nykyinen kriisi, ehkäpä meidän pitäisi vastata näihin kysymyksiin nimenomaan tämän kriisin valossa. Me tuemme sitä me, me tuemme tätä neljättä skenaariota, joka suosii markkinoiden sääntelyä ja nimenomaan haluaa ylläpitää myös tuet. Mitä tulee suoriin tukiin, ehkäpä voisin laajentaa tätä vastausta niin näiden esitettyjen kysymysten ulkopuolelle. Me olemme yhtä mieltä komission tavoitteiden kanssa siitä, että meidän täytyy ylläpitää maataloustuotantoa kaikkialla Euroopan unionin alueella. Meidän täytyy ottaa huomioon maa, ympäristö ja ottaa huomioon myös mm, territoriaaliset erot. Mitä tulee maataloustuotteiden tuotantoon, tämä on erittäin vakavasti otettava kysymys tällä hetkellä, koska meillä on erilaisia taloudellisia ongelmia, joiden vuoksi maanviljelijät jättävät ammattinsa. Tämä on erittäin hankala tilanne ja johtaa siihen, että meidän täytyy keskittyä niihin maanviljelijöihin, jotka ovat aktiivisia, ja pohtia, miten me voimme ylläpitää maatalouden ja maataloustuotannon tulevinakin vuosina Euroopan unionissa. Meidän pitääkin siis määritellä, mikä on aktiivinen maanviljelijä, mikä on siis aktiiviviljelijä. Se on, se on henkilö, joka tuottaa ruokaa ja myötävaikuttaa tällä tavalla Euroopan elintarviketurvallisuuteen. Tietenkin myös monitoimisuus ja osa-aikainen maanviljelijyys voidaan tunnustaa. Kaikissa maissa on keinoja arvioida tätä työtä ja tämä voisi olla perusta sen arvioinnille, että kuka saa, voi saada tuoria tukia. Tässä yhteydessä, kun puhutaan aktiivi niin me emme ehkäpä välttämättä tarvitse mitään erityistä kategoriaa pienviljelijöitä varten vaikka henkilö tuottaisi suurimman osan omaan, käytän, oma, oma, omaa elinkeinoaan varten, tai siis omaa käyttöön varten, niin siitä huolimatta häntä voidaan pitää vielä aktiiviviljelijänä. Me tulemme vielä ehdot, kehittelemään tätä ehdotustamme parlamentaarikkojen kanssa. Joka tapauksessa meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää se, että myös pienimmätkin tilat, viljelmät otetaan huomioon, jotta voidaan ottaa huomioon niiden panos elintarviketurvallisuuden aikaansaamiseksi. Me olemme yhtä mieltä tämän katon kanssa – me olemme yhtä mieltä siitä, että voidaan asettaa enimmäismäärä tuille. Me emme ole vielä tässä vaiheessa äh, lyöneet lukkoon mitään äh, lukuja, mutta meidän täytyy ottaa huomioon äh, aktiivisten maanviljelijöiden lukumäärä. On kuitenkin tärkeää, että että me jossain vaiheessa saamme aikaan, voimme antaa luvun, jotta me voimme esittää selkeän signaalin siitä, että olemme valmiita tukemaan maanviljelijöitä ja haluamme ylläpitää elinkelpoisen maaseudun. Maiden jäsenvaltioiden välille tarvitaan tasapuolisuutta. Ehkä me tarvitsemme jonkinlaisen modulin, jonka avulla voidaan määrittää kunkin maan minimitulotasoa, mutta Tällaista mallia ei voida käyttää niiden maiden rankaisemiseksi, jotka ovat köyhempiä ja siksi niiden tulotaso on alhaisempi. Tällaisen modulaation tulisi rohkaista maanviljelijöitä riittävin tuloin. Me puollamme sitä, että tukia rukataan ympäristöponnistusten perusteella – Eli tällä tavalla rohkaisemme maanviljelijöitä viljelemään maata ekologisemmin. Me haluamme palkita hyviä käytänteitä, ympäristöystävällisiä käytänteitä ja sellaisia käytänteitä, jotka auttavat torjumaan kasvihuonekaasuja niin edespäin. Tässä yhteydessä voimme tukea biologista tai luomutuotantoa, kaikkia niitä järjestelmiä, joiden myötä voidaan tukea ympäristöystävällistä tuotantoa. Mitä tulee proteiinin tuotantoon, me olemme valmiita suosimaan proteiinin tuotantoa Euroopassa. Myös pidempiä vuoroviljelmäjärjestelmiä voidaan tukea tässä yhteydessä. Tässäpä kuva, jonka halusin teille maalata. Ja toivottavasti sain vastatuksi niihin kysymyksiin, jotka tässä asiakirjassa olivat. Kiitoksia, Rosa Savigny. Nyt seuraavaksi sitten äh, Corrado Pirzio Bironi. Ole hyvä, kahdeksan minuuttia. First question. Kiitoksia. E- ensimmäiseen kysymykseen vastauksena ää, äh, äh, suoriin tukiin voin sanoa, että me olemme yhtä mieltä siitä. esimerkiksi äh, jäsenmaat voivat itse määritellä äh, tuen suuruuden sitten äh, eri alueissa. Jos tämä näyttäisi Äh, hankala poliittisesti tai hallinnollisesti sitten voidaan sitten äh, laatia jonkinlainen kaavio äh, esimerkiksi esimerkiksi sitten karsitaksa, jotta hyvin alhaiset ja hyvin korkeat maksut karsitaisiin pois sitten keski. Heti kun maksupohja vaihdetaan tila, tuiksi, hehtarituiksi tai aluetuiksi. E, sillä pyritään, pyritään sitten poistamaan tällaiset edelliset, erilliset korvausoikeudet, jotka ovat hyvinkin hankalia. E, suorien tukien perustarkoituksena on tuoda, suoda viljelijöille riittävä ansiotaso myöskin Äh, heilahtelevien e, hintojen ja vaihtelevien markkinoiden aikana. Mitä sitten tulee viherryttämiseen, ympäri, ulottuvuuteen. Nimenomaan sitä tässä uudessa YMPssä tulisi korostaa. E, e, nykyään sitä toteutetaan, toteutetaan kummankin pilarin kautta tavoilla, joihin lähden nyt sen kummemmin yksi perehtymään. Äh, joka, jokaista äh, nykyistä elementtiä tässä näissä pilareissa voitaisiin laajentaa, paitsi artikla 65, jota on muutenkin on vähän väärin käytetty. Me emme vastusta komission ideaa siitä, että lanserattaisiin että ykköspilarissa äh, pakollinen vihertäminen, erityisesti mitä tulee täydentäviin ehtojen toteuttamiseen. Me haluaisimme kumminkin, että se perustuisi vapaaehtoiseen monivuotisuuteen Eh, ja näin pystyttäisiin myös sitten kohdennetummin jakamaan tukia ykkös- kuin kakkospilarista. Eh, ja yhtä, yhtäkään tällaista toin, aputointa ei pitäisi sekoittaa pilarista, pilarien kesken, koska se vain hämmentäisi niiden sisällön hahmotettavuutta ja aiheuttaisi muutenkin hämminkiä. Ja tässä täytyy sitten painostaa jäsenmaiden omia ponnisteluja, viljelijöiden ja viljelijä omia toimia. Sitä ei pidä tietenkään nakertaa pohjaa niiden alta enimmäismäärän vahvistamista ja määrittämistä e-, emme hyväksy koska käytännön ja käytännön syistä ja periaatesyistä Eh, koska se sitten puraisisi parhaiten menestyviin eh, tiloihin Euroopassa ja olisi omiaan sitten sirpaloittamaan maatalouselinkeinon kilpailukykyä. Näin on eh, tapahtunut. Esimerkiksi Yhdysvaltain kokemus osoittaa sen, että tässä viljelijät ja hallinto, hallintovirkamiehet joutuvat hirveän noirakehään etsiessään, kenelle tukia voitaisiin maksaa, kenelle ei. Sitten kohta kysymys neljä. Pitäisikö pienviljelijällä olla erillinen tukijärjestelmä. Mä ymmärrän kyllä äh, tarpeen äh, hillitä hallin, hallintokustannuksia, koska pienviljelytiloja on äh, kovasti paljon. Sen vuoksi tämmöinen, tämmöinen tietyn taloudellisesti kannattavan koon alapuolisille tiloille maksettava tasasumma olisi hyvä, mutta, mutta mutta kuitenkaan, äh, äh, kuitenkin on paljon sellaisia välinputoja, joilla sen paljon ei ole kannattavuutta, kun sitten toisaalta taas äh, muitakaan edellytyksiä tulla toimeen pelkästään tasasumma tuilla. Mitä sitten tulee näihin viljelijöiden aktiivisuuden määrittäminen suorien maksujen maksuperusteiksi. Ei meillä tietenkään sitä mitään vastaan ole, mutta nyt miten tulee nykyisin sitten asetuksessa 1780 artik, direktiivissä määriteltyyn viljelytoiminnan harjoittamiseen. Ja siellä esimerkiksi viitataan tiettyihin karjan pitomääräyksiin. Ja niitä, sitten taas ihmiset, jotka, eivät, jotka käyttävät sitten kesantopeltoja laitumena, eivät saakaan enää näitä korvauksia, mikä sitten puoltaisi sitten taas tilatukeen siirtymistä, tai tällaiseen hehtaaritukeen siirtymistä jos sitten toisaalta myöskin vaaditaan vaaditaan tukia äh, äh, viljelylle, jota ei todellisuudessa harjoiteta oikein. Siinä on erittäin hankala äh, perustella nykymääritelmin näitä tukia, mutta jos sieltä sitten tuo, tuotetaan jonkinlaista julkista hyvää tai taikka muuta maatalouselinkeinon harjoittavat, he ovat sitten maksuihin oikeutettuja olen kuullut, että, että, että myöskin tilatukea äh, anotaan äh, lentokentille ja äh, golfkentille. En ymmärrä, miksi, mikseivät jäsenmaat sitten voi estää, mikä estää jäsenmaita sitten määrittelemästä, mikä todellakin on viljelysmaata nykymääritelmän perusteella. Me argumentoimme voimakkaasti eh, sen puolesta, että viljelijää ja sen käsitettä ei pidä uudestaan määritellä. Eh, eh, jos ajatellaan tätä vihertämistarvetta näissä suorissa tuissa, jos ajatellaan, että nämä irrotetaan sitten taas tällaista kaupatavarasta, silloin täytyy tehdä selväksi, että, että viljelijä voi joko Eh, joko tuottaa ympäristöpalveluja tai mu, mu, muuta kerralla, mutta heidän välttämättä sitten me eh, eh, tuottaa kumpaakin maatalouselinkeinoa harjoittaa tai tuottaa ympäristölle jotakin hyvää. Mitä sitten tulee aktiivisen viljelijän määrittelyyn? Määrittely. Jokaisen viljelijän joutuisi sitten tuomaan, antamaan näyttöä siitä, että mitä hän, mitä hän varsinaisesti tekee. Ja sitten sen, jälkeen, sen perusteella sitten pääteltäisiin, mitä minkälaisia valtakunnallisiin tukiin on oikeutettu sen ilmoituksen perusteella, mikä taas sitten vastaavasti lisäisi byrokratiaa ja se tulisi varsin mutkikkaaksi viljelijän kannalta. Älkäämme lähtökö moiselle tielle. Kiitoksia. Nyt sitten herra Dauer, kahdeksan minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, speaking for art. Kiitoksia. Edustan Area Kyseessä on yhteisö, joka kattaa noin sata eurooppalaista ja alueellista kansalaisjärjestöä, koko kansalaisyhteisön kirjon. Ovat kiinnostuneita reilusta kaupasta, ovat kiinnostuneita muun muassa energiantuotannosta, edustavat vuoristoalueita ja ennen kaikkea tuhansia ihmisiä. He haluavat yhdessä ilmaista yhteisen vision ympistä. Sen olemme ilmaisseet omassa tiedonannossamme, joka on lähetetty kaikille mepeille e-mailitse saksaksi, ranskaksi ja englanniksi, ja piakkoin se tulee olemaan verkkosivuillamme, kai saat luettavissa kaikilla virallisilla EU-kielillä. Meidän näkemyksemme taustalla on huoli, jaettu huoli planeetastamme ja ihmisistä. Meidän mielestämme poliitikkoja täytyy muuttaa radikaalisesti, koska meillä on vakavia haasteita. Muun muassa ilmastonmuutos on haaste ja EUn sitoumus vähentää kasvihuonekaasuja. Edessämme on uhka siitä, että luonnon monimuotoisuus heikkenee. Olemme huolissamme pitkän tähtäyksen elintarviketurvallisuudesta ja energiaturvallisuudesta turvallisuudesta. Tässä kilpailukykyisessä, kilpailullisessa äh, ja ylikansoitetussa maailmassamme me olemme sitä mieltä, että nämä haasteet edellyttävät aivan tuoretta katsantoa myös maatalouspolitiikkaa ja maaseudun kehitystä silmällä pitäen. Ja siksi pyydämme paradigman muutosta maataloudessa ja elintarvikejärjestelmissä. Haluamme, maaseutujen renessanssin. Me, hyvä puheenjohtaja, osallistuimme siihen julkiseen konsultaatioon, jonka komissaari käynnisti viime vuonna. Heinäkuussa järjestetty konferenssi osoitti, että ihmisten huoli on erittäin korkea. Olemme sitä mieltä, että ymppiä tarvitaan, mutta sen täytyy keskittyä sellaisiin asioihin, joista ihmiset välittävät. Terveellisestä, turvallisesta ruoasta, maanviljelijöiden hyvinvoinnista, muun muassa pienviljelijöiden ympäristön suojelusta, maiseman suojelusta, eläinten suojelusta ja paikallisten talouksien vahvistamisesta. Me pyrimme muotoilemaan nämä julkiset huolet johdonmukaiseksi poli- poliittiseksi agendaksi. Pyrimme peräänkuuluttamaan uutta legitiimiyttä ympille ja ymp-budjetille. Maataloushan on tämän istunnon teema. Ja me olemme sitä mieltä, että vuosien 2014-2020 välillä meidän tulisi siirtyä askel askeleelta teollisesta maanviljelystä kohti kestävää maanviljelyä kaikkialla. Ja tällainen kestävän maanviljelyn mallin tulisi kehittyä tilojen ja talouksien monimu- alueelliseen monimuotoisuuteen. Sen tulisi käyttää vähemmän uudistumattomia resursseja. Sen tulisi kunnioittaa eläinten hyvinvointia. Sen tulisi edistää järkevää, järkevää taloutta, uusia, hyötyä uudista innovaatioista ja pitää huoli siitä, että viljelyyden tuotto yhdistetään maaseudun elinkelpoisuuteen. Mitä tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa taloudellisen tuen maanviljelijöille täytyy liittyä siihen tu- tuotokseen, jota EU tarvitsee. Markkinavoimat yksin eivät voi tätä saavuttaa. Tarvitetaan uusia päivitettyjä markkinoiden sääntelytoimia. Se on tämän keskustelun toinen teema. Niitä tulisi käyttää maanviljelijöiden auttamiseksi, jotta he saavat riittävät tulot. Ja siksi olisi hyvä keskittyä taloudelliseen tukeen, ja jos kaikki menee hyvin vuoteen 2020 mennessä, niin kestävät käytänteet, ympäristön huomioon ottaminen, pienviljelijöiden tukeminen, ähm, maatalous- ja maanviljelytalouksien monimuotoistaminen, kaikki nämä täytyy ottaa huomioon suorien maksujen suoria maksuja myönnettäessä. Olemme sitä mieltä, että suoria maksuja täytyy jatkaa, mutta ne täytyy, niiden ehtona täytyy olla maatalouden niiden ehtona täytyy olla maatalouden elinvoimaisuus. Niiden täytyy pitää huoli siitä, että maksut maanviljelijöiden välillä eri jäsenvaltioissa on tasapuolista, otetaan myös huomioon ostovoima ja regressiivisesti, kun kaikkein korkeimmat hehtaarituet, siis hehtaarituet tulee jyvittää asiallisella tavalla tilan koon mukaan. Tämä järjestelmä kun jos nyt haluatte vastauksen tähän pientilakysymykseen, niin antaisi jo tiettyä etua pientiloille. Mutta meidän tulisi, aivan kuten Desio sanoi, meidän tulisi kehittää kussakin jäsenvaltiossa määritelmä siitä, mitä pientila tarkoittaa. Kussakin jäsenvaltiossa pientila tulisi määrittää. Ja sitten pilarin kaksi ö, toimenpidepaketti, vaikka niitä ei suoranaisesti kohdennettaisi pientilallisille, auttaisivat heitä kuitenkin, tukisivat maanviljelijöitä vähemmän suotuisilla alueilla, tukisivat pk-yrityksiä, tukisivat sukupolven vaihdosta ja tilojen uuden aikaistamista, tukisivat paikallista elintarvikejärjestelmää, joka pitää sisällään useita tiloja, tukisi alueellisten tuotteiden brändäystä ja olisi omiaan auttamaan maanviljelijöitä. Mitä tulee aktiiviviljelijöihin, olemme sitä mieltä, että kaikki viljelijät olivat ne koko päiväisiä tai osa-aikaisia, he, heidän, heillä tulisi olla oikeus suuriin tukiin. Kaikki ne, jotka käyttävät maata ja sillä tavalla ö, saavat aikaan ympäristö, tu, ympäristöllistä etua, heidän tulisi olla tukikelpoisia. Ja jos maanviljelijät ovat vuokraviljelijöitä, silloin maksut pitää antaa heille eikä maan omistajille. Koska eivät hän, kuten Pirzio Birolli viittasi, eivät hän maan omistajat viljele. Olemme sitä mieltä, että ympäristö... Okay. Have I lost? Hmm? Stop. Niin teidän pitäisi nyt saattaa puheenjohtaja päätökseen. Niin, kiitoksia. Meidän täytyy pitää kiinni puheajoista, muuten emme ehdi käsitellä kaikkea. Nyt sitten Spaan, herra Spaan, elintarvike, maatalous ja matkailualan ammattiyhdistysliitosta. Ja toivotan tänne tervetulleeksi nyt italialaisvieraita. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että paikalla ei ole pelkästään italialaisia AY-liikkeen edustajia, vaan paljon vastaavia myös muista uusista ja vanhoista jäsenvaltioista, pohjoisesta ja etelästä. Ja tämä on osoitus siitä, kuinka tärkeä keskustelu tämä on tulevaisuutemme kannalta. Maatalouden piirissä työskentelee yli seitsemän miljoonaa ihmistä ja heihin tämä tuleva maatalouspolitiikka todella vaikuttaa ja siksi odotamme innolla herra Dessin mietintöä. Se antaa meille suuntaa siitä, mihin parlamentti on menossa. YMP ei ole tärkeä pelkästään maatalouden työntekijöille, vaan koko yhteiskunnille. Ja erityisesti uusimmissa jäsenvaltioissa se on hyvin tärkeää ja meidän täytyy olla selvillä siitä, minkälaista uutta Eurooppaa me haluamme. Eurooppalaisten markkinoiden kysymyksellä on näissä maissa äärimmäisen tärkeä merkitys, kun ottaa huomioon laajentumisprosessit ja oikeudenmukaisuus ja kysymys siitä, miten näiden valtioiden kansalaisena sopeudun EU-hun liittyy hyvin pitkälti siihen, pidetäänkö usein sääntöjä oikeudenmukaisina. Tähän on useita syitä, aivan kuten Desio luetteli. Se, että näissä maissa EUn tuki on vähentynyt huomattavasti, johtuu siitä, että säännöt ovat erilaisia YMP-politiikassa ja siksi se, että YMPn sääntöjä ei siirrettäisi uusiin jäsenvaltioihin, on yksi pääsyistä siihen, että kansallismieliset mielinen ajattelutapa on saavuttanut jalansijaa näissä maissa ja Euroopan vastaisuus on kasvanut. Ja siksi YMPn välineitä muokattaessa nämä no, maat täytyy todella ottaa huomioon. Ei kukaan sano, että välineitä pitäisi siirtää yksi yhteen näihin uusiin maihin. Kyllähän vanhoissakin jäsenvaltioissa, kuten Kreikassa ja Isossa Britanniassa, erot ovat suuria, mutta silti tarvitaan epä, äh, reilua jakoa ja avoimuutta ja sitä, että kaikki todella ymmärtävät, miten tämä siirto tapahtuu, jotta kaikki ymmärtävät, mikä heidän tilansa ja paikkansa on tässä koko kuviossa. Ja tähän tarvitsemme kaikkien poliitikkojen, maanviljelijöiden ja muiden tahojen pontta, jotta se saataisiin ratkaistua. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kuten edellisetkin puhujat ovat sanoneet. Ja sanon aivan selkeästi, että olemme menettäneet satoja tuhansia työpaikkoja viime aikoina. Esimerkiksi Unkari, oli hyvin tärkeä makkaran tuottaja, kaikki sen tietävät, mutta nyt siellä ei ole enää yhtäkään kansallista makkarantuottajaa. Pääoman pääsy on heikentynyt todella paljon. Ja tilanne maataloudessa ylipäätään on heikentynyt hyvin paljon, että tähän tarvitsee, pitää todella puuttua. Työpaikkoja on menetetty myös tupakan, sokerin, riisin e, ja muiden lajien viljelyssä. Ja siksi suorien maksujen tulevassa jaossa täytyy ottaa huomioon se, että on todella tasapainoinen tilanne. Ja tässä tarvitaan todella uutta ajattelutapaa. Näihin kysymyksiin on ollut hyvin hankala vastata ja olen iloinen siitä, että täällä on puhuttu jo monista asioista ja sosiaaliset kysymykset ovat kuitenkin jääneet ehkä hieman sivuun. Siksi haluaisin sanoa, että koulutus on yksi tärkeimmistä asioista, kun halutaan ratkaista ongelmia ja myös ekologiset asiat, kuten ilmastonmuutoksen puuttuminen, parempi sopeutuminen ja niin edelleen, ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja uskon, että uudessa YMPssä täytyy parantaa maatalouden alan työntekijöiden pääsyä erilaisiin koulutustoimiin. Sen jälkeen, kun Euroopan puitesopimus on hyväksytty, sillä on hyvin tärkeä sija täydentävissä ehdoissa ja muissa. Ja nämä säännöt ovat hyvin tärkeitä, ne ovat sitovia Jotkut sanovat, että lisäsäännöt tekevät tilanteesta entistä monimutkaisemman, byrokratia lisääntyy, mutta tässäkin koulutus voi auttaa. Ja ala, jossa yli 50 prosenttia tulee julkisesta tästä ja jossa tarvitaan hyvin paljon vaivaa siihen, että tukea voi ylipäätään saada, niin silloin täytyy todella katsoa, mitä koulutuksessa ja koulutuksen kautta voidaan tehdä. Epäbyrokraattiset toimet, niitä on nähty viime aikoina liittyen esimerkiksi äh, karjanpitoon, riskinhallintaan ja niin, niin edelleen. Meidän on tärkeää suojella eläimiä, mutta myös ihmisiä. Meidän täytyy todella huolehtia heistä, koska 15 prosenttia Euroopan unionin väestöstä kuuluu maatalouden piirin. Meidän täytyy muistaa myös viljelijöiden perheet. Sitten ilmastonmuutos. Tähän tarvitsemme uusia välineitä. Meidän täytyy keskustella mukautumisesta. Meillä on ensimmäiset kesantokysymykset selvitetty Romaniassa ja Espanjassa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon se, että ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat olemaan äärimmäisen suuret. Maanviljelijät osaltaan parantavat lajien moninaisuutta ja maaperän suojaa. Ja kun katsoo kehitystä ja tilastoja, näyttää siltä, että kun tuemme maanviljelijöitä, heidän täytyy toimia ympäristöystävällisesti, jotta entistä paremmin voidaan säilyttää vesien, maiden ja lajien moninaisuus. Me vastustamme suorien tukien kattoja ja samoin tiettyjä vähimmäistukia, koska tärkeintä ei ole määrä, vaan se, kuinka työtä tehdään. Jos, jos katto asetetaan, silloin se pitäisi laittaa suoraan yhteyteen ja linkittää tiettyihin työntekijöihin ja sosiaalisiin kriteereihin. Ja tässä pitää katsoa keskimääräisiä tuloja usein tilan johtajat ja 50 prosenttia on luku, joka koskee häntä, muita koskeva luku on 25 prosenttia, mutta annan teille nämä luvut kirjallisesti. Me tuemme tietysti myös pienviljelijöiden parempaa tukea. He kuuluvat tähän eurooppalaisen maatalousmalliin ja he ovat välttämättömän tärkeitä ja siksi, aivan kuten komissio ehdottaa, heidät tulee ottaa suuria tukea tässä perustulona entistä paremmin huomioon. Maatalouden työntekijä on sellainen, joka on opiskellut maataloutta ja aktiivityöntekijä todella harjoittaa aktiivisesti maataloutta. Ja heidät pitää ottaa selkeästi mukaan maatalouden alan tavoitteisiin. Mutta perheet täytyy myös pitää mukana näissä toimissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt viimeinen puhuja tässä ensimmäisessä sessiossa, Mel Freeman, CIAA, on hänen tahonsa. Kahdeksan minuuttia, olkaa hyvä. thank you for this invitation. Kiitoksia kovasti ja kiitos kutsusta. Eh, ihan kärkeen eh, pitää varmaan todeta, että <clears throat> maatalous on minun eli eh, virvoitusjuomateollisuuden kannalta erittäin tärkeä. <clears throat> Me <clears throat> käytämme melkein yks, yksinomaan Euroopan viljelijöiden tuotteita raaka-aineena. Maatalous on avaintuottaja elintarvikeketjussa e, ja maanviljely on erittäin tärkeä teollisuuden haasen. Työllisyys, työllistävä vaikutus on merkittävä ja se tuo paljon lisäarvoa Euroopan talouteen taloudellisesti ajatellen e- Euroopan e- e- maatalous- ja elintarviketeollisuus ovat avain, avainaloja, tuo, antavat työtä suoraan välittömästi yli 17 miljoonalle työntekijälle. Euroopan maatalouden pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja samoin elintarviketeollisuuden tulevaisuus kulkevat käsi kädessä Eli sen vuoksi se eh, eh, lähtökohta, mitä, mitä me elintarviketeollisuuden puolellamme olisi tällainen eh, ketjutainen että ei katsottaisi pelkästään maataloutta tai jotakin muuta osaa, vaan katsoisimme koko tuotantoketjua kokonaisuudessaan. Olemme mieliksemme äh, todenneet, että komissio painottaa turvallisuutta tärkeimpänä haasteena, ja se on myöskin määritelty yhdeksi YMPn perustavoitteeksi. Siitä olemme aivan yhtä mieltä äh, meille äh, tämä elintarviketurvallisuus on aivan olennaiseen tärkeää, kulkee käsikädessä myöskin kestävyyden kanssa. Ja samoin sillä on rooli, estää kun pyritään estämään kohtuuttomia lihan vaihteluja ja luomalla pohjaa sitten koko, elintä, koko alalle. Elintarviketurvallisuus ei tietenkään ole yksinään mikään arvo. Siinä, että se estää juuri tämän, tämän kilpailukykyä, kykyä, innovaatiota, vai, tukeva vaikutus myöskin sitten tämän kestävyyden ja jatkuvuuden lisäksi ovat tärkeitä. Meistä tällainen kokonaisvaltainen näkemys on kaikkein tärkein. Ei maataloutta pidä eri, nostaa erilleen tästä kokonaisuudesta. YMP tulisi tietenkin pohjautua tietyille perusperiaatteille. Meidän järjestelmässämme emme niinkään ää, ää, pohdi asioita, kuten että kuka on aktiivinen viljelijä, kuka ei. Kyllä ne ovat kollegat sitten muissa järjestöissä huolehtivat siitä. Meidän järjestössämme on jäseninä sekä kans, val, suuria monikansallisia yrityksiä että hyvinkin pieniä yrittäjiä kautta koko tämän sektorin maitotalous ja elintarviketeollisuus laajemminkin mukaan lukien isoissa, isot, isot pienet pohjoinen etelä muodostavat hyvinkin sirpalaisen kokonaisuuden. Me pyrimme sitten tietenkin jotain jonkinlaista kokonaiskuvaa hahmottamaan mielessämme, vaikka se työlästä onkin. Yhteistä, yhteinen maa, yhteisen maatalouspolitiikan tulisi luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet kautta Euroopan, eli se pitäisi olla siis EUlla laajuisesti harmonisoitua sen tulisi helpottaa tuotantoa ja tehostaa, tehostaa tuotantoa Euroopassa myöskin elin, elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Sen tulisi hillitä hintavaihteluja, hinnan heilahteluja. Niillä voi olla hyvinkin tuhoisa vaikutus. Kaiken tulisi sitä paitsi kytkeytyä tällaiseen markkinavetoisuuteen – sehän on ylipäätänsäkin YMPn tulevaisuuden tie, jota sen pitää kulkea. E, mitä tulee ympäristö, ympäristön kestävään, kestävyyteen, myöskin maataloustuotannossa on e, olennainen, olennainen osa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöpoliittisten haasteiden torjumiseksi. E, esittelijän kanssa olemme yhtä mieltä siitä, että että äh, maatalousbudjetista äh, tulee tietenkin ympäristöönkin sitten ohjata riittävät äh, voimavarat. Mitä sitten tulee näihin kahteen muuten kysymykseen tässä ensimmäisessä suoria maksutukia koskevassa, suoria maksuja koskevassa osiossa molemmilla pelareilla YMPssä on oma roolinsa myöskin ajatellen, mitä, ajatellen Euroopan maatalouden kestävää kehitystä, johon kytkeytyy e-, taloudellinen kelpoisuus, taloudellinen vastuu ja myöskin tietysti ympäristöystävällisyys jonkin, jonkinlaista ennustettavuutta viljelijät toki kaipaavat, äh, siksi tämä järjestelmä on olemassa. Niin tulee sitten äh, innostaa pitkän aikavälin äh, suunnittelua ja sillä pitää olla sitten myöskin niin sellainen, että se luo hyvät, hyvät puitteet mm, elinkeinon harjoittamiselle, kuten puhujat ovat maininneet. Nuoria viljelijöitä olisi kyettävä houkuttelemaan ammatin pariin, ammattiin, jossa, josta, jossa yli Yli 50 prosenttia viljelijäväestöstä on jo yli 55-vuotiaata, eli nuorta verta tarvitaan tiloille. Suorat maksut ovat hyvin haastava aihe me omassa keskuudessamme käymme hyvinkin vilkasta keskustelua aiheesta. Ja joka tapauksessa mitä me tarvitsemme on, on kestävää ja varma tuotanto kestävällä tavalla toteutettuna eh, ympäristöllisesti ja raaka-ainehuollon eh, kannalta kestävä maataloustuotanto on aivan olennaista. Eh, elintarviketeollisuus Euroopassa ei elä, ellei, ellei maatalouden kestävään kehittämiseen panosteta. Ja tässä kohdan, kohdannamme nimenomaan veden laatua ja riittävyyttä, maaperän laatua ja biodiversiteetin säilymistä <clears throat> Tämän, tätä haluamme taaskin tarkastella tässä tällä äh, elintarvikeketju äh, ketjun puitteissa, koska muut äh, toimijat, toimijat ovat siinä olennaisissa roolissa myöskin. Me olemme itse asiassa laatineet tällaisen pyörän pöydän eri asianosaisten keskustelufoorumiksi. Aika onnistunuttakin keskustelua tältä pohjalta on onnistuttu käymään. No, tähän on, on varmaan hyvä lopettaa. Toivottavasti sain vastatuksi muutamiin kysymyksiin. Hyvä. Kiitos kaikille. Nyt pidämme hyvin kiinni aikataulusta ja nyt voin aloittaa keskustelun maatalousvaliokunnan jäsenten kanssa. Ja täällä on 11 puheenvuoropyyntöä eri poliittisista ryhmistä ja pyydän teitä kunnioittamaan korkeintaan kahden minuutin puheaikaa niin, että kaikki voivat ilmaista näkemyksensä ja että paneelin jäsenet voivat edes nopeasti vastata kysymyksiin. Ja olkaa hyvä ja kertokaa, kenelle osoitatte kysymyksenne, jos jonkin, jollekin sen Eh, erityisesti osoitatte. Ensin Peter Jaar, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni ovat oikeastaan kaikille asiantuntijoille. Tässä on, on kyse nyt suorista tuista. Niiden oikeastaan peruste on ollut YMPn uudistuksen jälkeen nämä täydentävät ehdot. Pitäisikö näin olla jatkossakin vai tarvitaanko tähän uusia kriteereitä? Ja sitten toiseksi, ovatko nykyiset suorat tuet tasoltaan oikeudenmukaisia vai pitäisikö niitä laskea tai nostaa? Ja kolmanneksi, mikä rooli teidän mukaanne on suorissa tuissa tällaisella historiallisella viitteellä, joka vaikuttaa siis takautuvasti. Ja neljänneksi, tässä kukaan ei oikein selkeästi vastannut tähän, mitä eroja jäsenvaltioissa voidaan tavallaan perustella. Ja tähän liittyykin sitten viides kysymys, mitä eroja suorissa tuissa voidaan pitää oikeudenmukaisina jäsenvaltioiden sisällä. Ja tois, toinen kysymys liittyy, kuudes kysymys liittyy tukien kattoon ja tässä käännän nyt niiden puoleen, jotka sanovat, että tällaista kattoa tarvitaan, se on välttämätön. Mutta kysyisin, onko teillä mitään loogista tai tieteellistä tai järkevää perustetta sille, missä tämä katto, missä sen tulisi olla? Kuulin tässä 100 000 luvun, miksi sen ei pitäisi olla 50 000 tai 150 000 euroa, eli mikä looginen perustelu tälle olisi? Tai Haluaisitteko, että tähän kattoon liittyisi myös muita tukia tai äh, muita kriteereitä? Ja vielä viimeinen kysymykseni. Pitäisikö ensimmäisen ja toisen pilarin tasapainoa jotenkin muuttaa? Esimerkiksi ensimmäisestä pilarista toiseen tai toisinpäin. Kiitos. Ja nyt on Luis Capula Santos. Muito obrigado, presidente. Eu queria começar por... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja <clears throat> Alkuun haluaisin kiittää alustajia heidän puheenvuorostaan, mutta täytyy il- kyllä ilmaista myöskin pettymyksenikin, koska me oli, meillä oli esitettynä viisi eh, eh, jämptiä kysymystä. Eh, odotimme niihin myöskin sitten spesifisiä ah, vastauksia Eli, eli nimenomaan näistä suoriin tukiin vastattiin myöntävästi. Sitten puhuttiin sitä, että, että juu, kyllä tällä tasapuolinen jako on, on hyvä tai ei ole. Vihertymisestä oltiin enemmän tai vähemmän yhtä mieltä. Sitten oli epä, se, epäselvyyttä siitä, missä sen hintakaton tai tukikaton pitäisi olla ja ketkä tämmöisen aktiivisiksi viljelyksi laskettaisiin. Jäin kaipaamaan, jäin kaipaamaan suoria selkeitä kannanottoja. Suorat tuet ovat aivan avainkysymys tässä koko YMP-uudistuksessa. Jos nyt sitten kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että suoria tukia sitten maksetaan kaikille, kaikille viljelijöille, haluaisin tietää, mit, miltä pohjalta sitten te tämä, näitä laskelmia, että olette valmiita tekemään ympäristökriteerien, ympäristö- ja yhteiskunnallisten tekijöiden perusteella, työpaikat siis mukaan lukien tässä, tai mikä? Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Jose Bove. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin äh, esittää kysymyksen tästä äh, agromaatalousteollisuudesta. Mihin toimiin ympin yhteydessä aiotte ryhtyä voidaksenne äh, varmistaa sen, että maanviljelijät eivät koskaan saa tuotantoa, siis tukea, joka on tuotannon alapuolella – Tämä pätee paitsi maanviljelyyn myös suuriin jakeluliikkeisiin. Nämä eivät välttämättä aina kata tuo, edes tuotantokustannuksia. Ja sitten toinen kysymykseni. Tämä on pikemminkin maanviljelijöitä koskeva. Edistän tämän muun muassa kopalle, muillekin toki. Eikö olekin niin, että että pienviljelijät, jos nyt lähdetään määrittelemään pinta-alan mukaan viljelijöiden kokoa, niin alle viiden, ö, alle viiden hehtaarin viljelijät edustavat 12,3 miljoonaa. Eli tämä asettaa kyllä ihan uudenlaisia kysymyksiä avun suhteen. Miten nämä maanviljelijät nämä 12,5 otetaan mukaan ymppiin. Ja sitten legitiimiys. Tässähän on puhuttu pakin legitimiteetistä, oikeuttamisesta. Ovatko kansalaiset valmiita maksamaan? Miten voidaan suunnitella sellaista oikeuttamista, joka toisaalta ottaa huomioon ne suuret odotukset, jotka liittyvät tukiin ja toisaalta esimerkiksi ympäristökysymyksiin. Grazie José. E adesso il turno dell'onorevole Kiitos. Seuraavaksi Jacek Vlosovic. Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin kysymykseni liittyy suoriin tukiin, suoriin maksuihin. Euroopan parlamenttihan on useaan otteeseen puhunut suorien maksujen tasapuolisemmasta jakautumisesta. Ähm, tämänhetkisessä muodossaanhan järjestelmää ei voida ylläpitää. Tämä on aivan liian mutkikas järjestelmä, eikä se täytä rooliaan. Mutta kuinka meidän tulisi muuttaa järjestelmää? Se on kysymys, joka on kaikkien huulilla. Oletetaan että samat summat, joita on korva merkitty nyt ymppiin, niin miten me jaamme ja jakelemme tämän rahan jatkossa ilman, että joissain jäsenvaltioissa syntyy kitkaa. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Miten te näette tämän ongelman ratkaistavan? Ja jos sallitte, niin ehdottaisin, että, tai pyytäisin, että annatte pikemminkin yksityiskohtaisen vastauksen kuin yleisluontoisen. Ei maanviljelijöitä voida käsitellä yhtenä massana, koska jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Mitä sanoisitte, jos me sanomme, että suorien maksujen tulisi olla tasapuolisia kaikkialla Euroopassa? Kiitos. Seuraavaksi Alfred Rubiks. Ole hyvä. Euroopan komisijas paziņojumā ir skaidri teikts. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komission julkilausumassa sanotaan aivan selvästi, että suorien maksujen järjestelmää täytyy uudistaa ja ne täytyy yhdistää aivan uudenlaiseen järjestelmään, jonka myötä uudella tavalla rahat jaetaan niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka haluamme saavuttaa. Tämän järjestelmän tulisi perustua taloudellisiin ehtoihin ja ympäristöehtoihin. Tämän järjestelmän tulisi olla helposti ymmärrettävämpi myös veronmaksajan kannalta, samoin kuin maanviljelijän kannalta. Olen yhtä mieltä. Komission tuleva ohjelma esittää kolme skenaariota, joita voisimme jatkossa käyttää. Olen yhtä mieltä siitä, että jatkossakin me tarvitsemme kaksi pilaria. Omassa maassani, minähän olen siis latvialainen, me olemme sitä mieltä, että kahta pilaria täytyy kyllä jatkossakin ylläpitää, mutta kaikkein tärkein kysymys meidän maassamme on suorien maksujen ö, uudelleen jakaminen. Jos me käytämme historiallisia referenssejä kriteerinä, niin Latvia siinä tapauksessa ehdottaa seuraavaa. Tulevaisuudessa suorien maksujen kokonaissumma voisi kattaa kaksi osaa tai koostua kahdesta osasta. Eli ensimmäinen kokonaissumman osa koostuisi niistä rahoista, joita kohdennetaan maanviljelylle ja toinen osa perustuisi PKT-perusteiseen laskentaan maan, maatilojen hyväksi. Tarkoituksena olisi se, että saataisiin tasapuolinen järjestelmä, jonka myötä tukia voitaisiin korottaa tai vähintäänkin ylläpitää vähemmän suotuisilla alueilla vuodesta 2013 alkaen. Kiitos seuraavaksi Giovanni Lavia. Uudistusprosessi, joka on edessämme, edellyttää, että me todella toimimme vastuullisesti ja todella teemme oikeanlaisia sääntöjä, koska nämä tulevat vaikuttamaan miljooniin viljelijöihin. Ja siksi pyydämme täällä läsnä olevilta sidosryhmiltä tarkkoja vastauksia, joiden avulla voimme parantaa laatimamme mietintöä. Suora tuki pohjautuu historialliseen järjestelmään ja näemme, että Euroopan tasolla on suuria eroja. Uskotteko, että se, että siirrytään uuteen järjestelmään, vaatii siirtymäkauden ja kuinka pitkä sen pitäisi olla, jotta viljelijät eivät kärsi, kun siirrytään vanhasta järjestelmästä uuteen? Minkälaisia tuotantoehtoja tähän sitten liittyy. Pitääkö meidän ottaa käyttöön muitakin kriteereitä kuin tuotanto, pinta-ala? Esittelijältä olemme kuulleet, että 10 hehtaarin tila voi olla pieni tila, jos otamme käsittelyyn esimerkiksi viljatilat, mutta toisaalta sitten intensiiviviljely esimerkiksi hedelmien osalta se voi olla suuri. Tarvitsemmeko tähän siis lisäkriteereitä? Uskotteko, että esimerkiksi ostovoima, käytetty työvoiman määrä ja tämän kaltaiset kriteerit voisivat olla lisäkriteereitä, jotta jako jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä suoristetuissa voisi olla entistä oikeudenmukaisempi. Kiitos. Seuraavaksi Sikierski uwag ogólnych. Rolnictwo ma swoją specyfikę. Praca człowieka jest połączona. Aloittaisin ylei, yleisen huomion Ihmisen työ ö, on sidonnainen biologisten elementtien kanssa. Meidän täytyy katsoa tätä tältä kantilta asioita, mutta täytyy myös katsoa, mitä yhteisen maatalouspolitiikan osalta on saavutettu. Kun ajatellaan vaikkapa tulotasoa, avustuksia ja niin edespäin, ihmettelenpä, että miksi maanviljelijät niin hiljaa ja tyynesti ottavat, ö, kuuntelevat kaikkea tätä puhetta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Kyse on yhteisestä maatalouspolitiikasta. Mitä maailmassa tapahtuu? Maailmassa tuetaan maanviljelyksen kehittämistä tai haluttaisiin niin tehdä, mutta VTOssa kuitenkin maatalous on ikään kuin häviän roolissa vuonna 2002 kaksi oli ensimmäinen ympin uudistuspyrkimys ja vuonna 2003 otettiin aivan uusia ehtoja käyttöön johtuen tulevasta maan laajenemisesta. Eli tässä puhutaan nyt 12 vuodesta, maataloudessa se on pitkä aika. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, meillä on yhtenäismarkkinat, meillä on erilaisia ympäristö-, sosiaali-, laatustandardeja ja niin edespäin, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on tasapuoliset ehdot kilpailukykyä silmällä pitäen, mutta voi olla mahdollista, että laajenemisneuvotteluiden aikana tapahtui tiettyä vääristymää. Puhutaanpa nyt pienviljelijöistä. Pienviljelijät työllistävät aika harvoja ihmisiä, eivät tarvitse kauheasti tukea. Nyt puhujalta meni mikrofoni. Kiitos seuraavaksi Erans Garcia. Kiitos puheenjohtaja haluaisin ottaa esiin niitä asioita, joita tässä pitäisi olla mukana. Mielestäni se, että tukea jätän uudelleen ylempien puitteissa on välttämätöntä, mutta meidän täytyy välttää se, että syntyy vaara olemassa oleville tiloille. Emme saa menettää nykyisiä tiloja. Ja täytyy ottaa huomioon, että kustannukset tuotannossa ovat korkeat ja tietynlaiset erityistuotantomenetelmät täytyy myös ottaa huomioon. En esimerkiksi kuullut mitään teho karjan kasvatuksesta, joka täyttää kaikki korkeat standardit. Se, ei, se olisi suuressa varassa, jos ei olisi mitään oikeanlaisia tukijärjestelmiä. Sitten modulaatio. Sen pitäisi häipyä kokonaan mielestäni YMPn yhteisestä terminologiasta, koska se voi aiheuttaa kitkaa kaikkeen muuhun tukijärjestelmään. Tämä valiokunta on jatkuvasti vastustanut modulaatiota ja YMPn uudelleen kansallistamista. Haluaisin kuulla tästä enemmän. Mitä sitten tulee näihin tukiin? Tässä täytyisi käyttää objektiivisia kriteereitä ja puhua niiden oikeilla nimillä. Ensinnäkin tuotantoon liittyvä tuki tai pinta-alatuki. Haluaisin kuulla tästä hieman selkeämpää tietoa. Ja samoin olisi mukava kuulla hieman lisää hallinnon yksinkertaistamisesta. Emme saa pelästyttää viljelijöitä kaiken sen byrokratian edessä, jota YMP tuo mukana. Ja jos voisitte antaa meille jotakin esimerkkejä tästä yksinkertaisuudesta, se olisi hienoa. Ja sitten ensimmäinen pilari kokonaisuudessaan ne suorat tuet, ne pitäisi sataprosenttisesti rahoittaa yhteisön budjetista ensimmäisessä pilarissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sandra Kalniete, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, jonka osoitan kaikille asiantuntijoille – koska te olette viitanneet mahdollisesti objektiivisiin kriteereihin, joita sovellettaisiin suorien tukien maksamisessa. Kuitenkin täällä on tahoja, joiden mielestä tulisi määrittää useita kriteereitä. Esimerkiksi yksi kriteeri voisi olla maapinta-ala, jota käytetään maanviljelykseen, BKT voisi olla toinen ja maan ylläpitokustannukset voisivat olla yksi kriteeri myös maataloustekniikan käyttäminen ja työvoima voisi olla kriteeri. Oletteko sitä mieltä, että nämä olisivat tärkeitä kriteereitä tavoitteidemme saavuttamiseksi, jotta siis saataisiin tasapuolisempi tulonjako ja tuki, tukien tasapuolisempi jakautuminen? Nythän olisi korkea aika taata kaikkien jäsenvaltioiden maanviljelijöille se, että otettaisiin käyttöön minimitaso, kynnys keskimääräiselle tuelle. Sen pitäisi olla vähintäänkin 75 prosenttia, ovat sanoneet jotkut. Onko teidän mielestänne tämä ehdotus oikeasuhteinen ja oikeanmukainen? Meidän täytyy myös määrittää ylin, kyn ylin katto mikä olisi hehtaarituen katto siinä tai tuossa jäsenvaltiossa? Vastaisiko tämä periaate teidän näkemystänne tulevaisuuden ympistä? Ja kolmas kysymykseni liittyy siirtymäkauteen, sen pituuteen. Uudet jäsenvaltiot, kuten tiedätte, ovat jo vuodesta 2004 alkaen eläneet siirtymäkautta – vuodesta 2013 alkaen ää, äh, meidän täytyy ruveta uudestaan laskemaan näitä historiallisia referenssejä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Papastamkos. Kiitos. Kaksi asiaa. Ensinnäkin äh, resurssien tasapuolinen jako Komissio itsekin tunnustaa, että tasapuolinen resurssien jako ei merkitse mitään täyttä fuusiota, vaan sille olisi paremminkin tyypillistä se, että tässä olisi tasapuolinen samaan määrään pohjautuva jako. Tässä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon eri maissa esimerkiksi tuotantokustannukset ja se, kuinka maatalous vaikuttaa työllisyyteen ja talouteen. Eli mitä kriteereitä tässä tarvitaan, jotta voidaan taata se, että tulonjako ja resurssien jako on tasapuolista ja sellaista, että se ottaa eri maiden erot huomioon. Ja toiseksi komissio haluaa ottaa käyttöön joitakin keinoja toisesta pilarista ensimmäiseen, esimerkiksi ympäristökysymykseen tyypillisiä eri alueiden piirteitä. Pitäisikö teidän mielestänne näis, näihin liittyä myös se, että resurssit jaettaisiin uudella tavalla toisesta pilarista kohti ensimmäistä pilaria. Ja sanoisin, että nämä kysymykset ovat, tai on suunnattu kaikille asiantuntijoille, joita kiitän siitä, että he ovat täällä paikalla puhumassa. Kiitoksia. Ja nyt sitten viimeinen näistä 11 puheenvuorosta, Diane Dodds, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, uh, herra uh, puheenjohtaja. Kiitos uh, alustajille. Aivan aluksi haluaisin täsmentää ensimmäistä listallamme ollutta kysymystä – Eli että millä tavalla ykköspilarin maksuja, maksut voitaisiin äh, jakaa tasapuolisemmin. Ähm, äh, on äh, tässä todettu salissa jo, että harmi, että vieraat, vieraat määritelle tätä täsmällisemmin. Nyt voin kyllä hiukan myötämielisemmin suhtautua vieraisemmin, koska ei meillä valiokunnassakaan ole läheskään yksimielisyyttä tästä. Eivät meidän valiokuntamme eivätkä komissiokaan ole tästä päässeet puusta pitkään. Esimerkiksi Pohjois-Irlannissa suorat tuet ovat aivan ehdottoman välttämättömiä. Ja nyt haluaisin kuulla näkemyksenne siitä, mitkä mielestäne, millä kriteerein näitä maksuja tulisi sitten suorittaa maan arvo, tuotantojärjestelmät, alueellinen joustavuus tai jonkun siirtämäkausi järjestely, kuuluisivatko ne mukaan kenties tähän järjestelmään? Ne ovat viljelijällemme erittäin tärkeitä piirteitä. Monet ovat hyvin epäluuloisia asioiden saamista käänteistä. Mitäpä sitten tulee köspilarin äh, maksujen vihertämisvelvoitteeseen? Monet viljelijät ovat lähestyneet minua toteamaan, to, todeten, että tämä tulee sitten eh, eh, entisestään orjuttamaan meitä eh, täydentävien ehtojen noudattamiseksi. Me emme halua takertua tähän vihreä, vihertävään byrokratiaan sen paremmin kuin tähän perinteiseenkään. Minusta MP on aivan oikeutettu politiikan haara. Siitä ei tule todellakaan tehdä osa sen paremmin sosiaalipolitiikkaa kuin ympäristöpolitiikkaakaan, me tarvitsemme elintarviketuotantoa tuetulla tavalla kuluttajille myöskin tavoilla, jotka eivät rasita äh, ympäristöä. Haluan teidän kommenttinne tästä oikeuttamiskysymyksestä. Ja mikrofoni hävisi. No, Kiitoksia. Nyt sitten koko paneeli saa kukin kaksi minuuttia vastaamisaikaa näihin juuri kuultuihin kysymyksiin. Sen jälkeen meillä on sitten toinen kysymysblokki ja saatte lisää aikaa. Ensin Kopan puheenjohtaja Walsh. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. En varmasti voi vastata kaikkiin kysymyksiin kahdessa minuutissa, mutta kiitän eh, edustaja Dotsia, koska hän vastasi ensimmäiseen osaan siitä, mitä itse ajoin sanoa. Jos olisi näin yksinkertaista keksiä objektiiviset eh, kriteerit, niin olisimme jo niistä kuulleet. Ei se ole ollenkaan yksinkertaista. Minä edustan maanviljelijöitä ja maanviljelijät kyllä haluaisivat, enemmän kuin mitään muuta, haluaisivat ää, eh, tuo, tuoton tulon niistä tuotteista, joita myyvät. Ja näin olikin ennen kuin ympiä muutettiin 90-luvun alussa. Tuolloinhan suorien tukien järjestelmä otettiin käyttöön. Sen jälkeen, kuten me kaikki tiedämme, se muutettiin sellaiseksi järjestelmäksi, joka liittyi historialliseen tuotantoon. Ja nyt ensimmäinen päivän kysymys tänään olikin, että minkälaiset uudet kriteerit voisivat oikeuttaa maksut. EUlle maksoi ja veronmaksajalle maksoi paljon vähemmän noudattaa vanhaa järjestelmää, jolloin oli markkinatukia eikä meillä ollut hintojen epävakautta, joten kuluttajalla oli paljon enemmän vakautta hänelläkin. Nyt, kun olemme purkaneet hintatukea, niin olemme nähneet, että hinnat ovat alkaneet epävakaistua, heittelehtiä. Se ei ole hyvä sen paremmin maanviljelijöille kuin kuluttajillekaan, ja se tulee johtamaan vähenevään tuotantoon kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä ei liene hyvä asia kenellekään tulevaisuudessa. Ehkä olisi parempi mennä lähtöruutuun, mutta Muistaakseni latvialainen edustaja esitti ihan hyviä pointteja, jotka liittyvät objektiivisiin kriteereihin. Ne voitaneen ottaa huomioon, mutta jonkinlainen siirtymävaihe tarvitaan ja täytyy ottaa myös huomioon ne maksut, joita aiemmin on maksettu, koska eihän sitä noin vain voi leikata eh, tai poistaa järjestelmää, ellei ole jotain kohtuullista siirtymävaihetta. Grazie. Kiitoksia Kopan puheenjohtaja. Nyt sitten Savini, kaksi minuuttia teillekin. Hyvin pikaisesti. Minähän edustan maanviljelijöiden organisaatiota. Ensimmäinen maanviljelijöiden huoli on tulotaso. Tämä on ongelma. Ja siis jos ei ole tuloja, se on ongelma. Ja se selittää myös sen, minkä vuoksi ähm, monet maanviljelijät eivät halua osallistua tähän keskusteluun, koska ovat pettyneitä, täysin blaseita heitä ei kiinnosta. Meidän huolemme, joka liittyy tähän uudistukseen, on se, että poliittisesti täytyy hyväksyä se, että tuloja, tukeja, tukia täytyy maksaa ja tuloja täytyy tulla niin, että ne kattavat tuotantokulut ovat suuremmat. Joten meidän täytyy varmistaa se, että markkinahinnoilla saadaan parempi lohko myös tuloista, mutta se ei välttämättä riitä. Täytyy ottaa huomioon eri alueiden tuotantokustannukset, on vaikeita alueita, vuoristoalueita, etc. Joten tuet pysyvät kyllä tarpeellisina jatkossakin. Sitten täällä kysyttiin tukien katosta. Meidän mielestämme tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Ei voida hyväksyä sitä, että tietyillä aloilla saadaan tukkuittain tukia ja tietyillä alueilla ei ollenkaan. Jos on tukia, katottomia tukia, niin tietyt ö, tuottajat voivat saada kohtuutonta tukea, mikä taas on omiaan sorsimaan muita. Eli jokin raja täytyy asettaa ja meidän täytyy myös ottaa huomioon tuotantotavat ja tuotantokustannukset. Ja täytyy myös pohtia, millä tavalla voidaan avittaa tuottavampaa toimintaa. Kiitos. Ja nyt sitten Corrado birovi kaksi minuuttia. Useimmat ovat tässä puhuneet suorista tuista, sellaista maksuista. Ensinnäkin ne ovat aivan välttämättömät. 3-40 prosenttia viljelijöiden tulosta muodostuu niistä. Ilman, ilman niitä ilman niitä oltaisiin tosi suurissa vaikeuksissa. Ilma, ilman niitä monet tekisivät konkurssin. Ja, ja yleistä, yleisiä, julkisia, yleistä hyvää tuotettaisiin entistä vähemmän pienemmissä erissä. Sitten toisekseen tämä taso. Pitäisikö taso säilyttää samana, kun laskea vai nostaa? Minusta vähintään saman tasoisena Äh, äh, koska, koska, koska äh, yhteisellä maatalouspolitiikalla asetetaan koko ajan uusia tavoitteita, uusia vaatimuksia. Esimerkiksi mainittiin tämä markkinoiden ja hinta, hilta, hinta heilahtelujen estäminen, kilpailun vääristäminen elintarvikeketjun mittaan ja ylemmäs julkisen hyvinvoinnin tuota, tuotteiden tehokkaampaa valmistamista. Muammeppi totesi, että, täällä valiokunnassakin ollaan eri mieltä. Eri, mieltä, niin eri mieltähän, mieltähän ollaan joka paikassa, komissiossa, kaikkialla, kaikissa järjestö, järjestöissä. mistä maksukriteereistä ei kyetä, kyetä sopimaan, koska aina siellä on kumminkin se veto-oikeuttaan käyttävä maiden vähemmistö kun äsken täällä, kun päästään kyn, kynnyksellä, esimerkiksi kukaan, kenenkään ei tule saada vähempää 75 tai 80 prosenttia keskiarvosta, ei se oteta niistä sitten niiltä, jotka saavat keskimääräistä enemmän tätä tukea. Ja tämä sitten järjesteltäisiin jäsenmaakohtaisesti ja katsotaan sitten, miten se hoituu. Ei tässä kyllä oikein mitään muutakaan järkevää ulospääsytietä ole. Ei kannata nyt tärvätä kallista aikaa tämän asian vatvomiseen, eikä yritetään keskittyä sitten olennaisen eli YMPn uudistukseen. Kiitoksia Corrado Viroli. Niin ja nyt sitten äh, herra Dauer kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulin antaneeni jo selkeän kysymyksen, vastauksen yhteen kysymykseen, nimittäin, että miten voidaan taata tasapuolinen, tasapuoliset maksut jäsenvaltioiden kesken. Sanoin, että se tulisi ottaa, siinä tulisi ottaa huomioon kansallinen ostovoima pariteetti. Se heijastelisi tulotasoja ja maan ostovoimaa. Se olisi ihan reilu tapa näitä tukia määrittää. Tällä tavalla voitaisiin poistaa epätasapuolisuutta Euroopassa koska jäsenvaltioiden välillä tulotasot ovat olleet hyvin erilaiset. Ja siinä sitä mukaan kun tulotasot nousevat, niin tasapuolisuuskin paranee. Sama, samalla tavalla voidaan vastata toisen kysymykseen, eli tulisiko maiden sisällä olla eroja? Minä sanon ei, koska on yksi yhtenäinen kansallinen tulokuvio. Tulisiko olla enemmän tai vähemmän suoria maksuja? No, ensinnäkin täytyy tunnustaa tuloerot ja toiseksi täytyy ottaa huomioon tilojen koot. Minun vaistoni sanoo, että kokonaissummat tulisi säilyttää ja sitten siirtymäkauden aikana niitä rukata ja sopeuttaa. Mutta me olemme joka tapauksessa ehdottaneet, että tulisi ottaa käyttöön kohdennettuja maksuja niitä maanviljelijöitä silmällä pitäen, jotka pitävät huolta ympäristöstä. Tulisi olla myös maksuja, erillisiä tukia, hiilen talteenottoa ja varastointia silmällä pitäen. Ja ne olisivat sitten erillisiä tukia näiden täydentävien ehtojen täyttämisen lisäksi. Kiitoksia. Nyt sitten Span. Kiitos puheenjohtaja. On niin, että maan viljelijät ja YMP ovat perinteiden tulosta. He ovat muodostaneet tämän mallin ja siihen tarvitaan historian tarpeiden mukaisia muutoksia ja välillä tulee epäonnistumisia. Tässä on kuitenkin kysymys siitä, että tunnustetaan se, että maatalous ja yhteiskunta muuttuvat ja tätä kautta myös meidän täytyy mukauttaa välineitä, joita tässä käytetään. Ja siksi komission tekemät ehdotukset ovat oikeanlaisia, ne menevät oikeaan suuntaan ja tuemme niitä. Ja täytyy tehdä selväksi se, että nykytilanteessa ei ole kyse enää pelkästään siitä, että taataan perustuotannon määrät, vaan meillä on nyt uusia tarpeita ja vaatimuksia. Ja tässä esimerkiksi työllisyys ja sen tavoitteet näkyvät myös maatalouspolitiikassa. Ja tänä vuonna 2011 tästä täytyy pystyä nyt avoimesti keskustelemaan ja avaamaan uusia ovia. Tässä on toiseksi kyse tietenkin myös oikeudenmukaisuudesta. Ei siitä, että kaikki saavat saman määrän. Nämä yhteiskunnallisetkin mallit ovat aikaisemmin epäonnistuneet, mutta siis pitää taata se, että kaikilla on oma tilansa ja paikkansa eurooppalaisessa rakenteessa. Ja tässä täytyy katsoa, minkälaisia parametreja käytetään. Esimerkiksi äh, kansallinen keskitulo tai muita asioita, mutta tähän tarvitaan keskusteluja asiantuntijoiden kanssa ja ole valmiita keskustelemaan tästä kaikki yhdessä. En, tässä ei saa asettaa pieniä ja suuria vastakkain. Me emme halua, että syntyy mitään sellaisia kuvioita, jotka palauttavat meille, meidät kivikaudelle. Tarvitsemme entistä kestävämpiä toimia. Emme saa tuhota maataloutta. Kiitoksia. Ja nyt sitten Mella viimeiseksi. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos. Niin. tämä lyhyessä ajassa on mahdoton vastata kaikkiin kysymyksiin. Muutama nousee kuitenkin esille sieltä. Viimeinen kommentti koskien YMPn roolina itse, itse omana politiikan haaranaan, eikä mitään ympäristö- eikä sosiaalipolitiikkaa minusta me elinkeinoharjoittajina emme halua jakaa näitä eri osiin. Me tarvitsemme yhdenmukaisen lähestymistavan. Jotakin politiikkaa on hyvin vaikea noudattaa kestävästi, jos se on hyvin tiukasti rajattua. Kun ajatellaan tätä koko elintarviketuotantoketjua, siinä haluamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Esimerkiksi korkean tason neuvotteluryhmästä on koko joukko suosituksia tästä asiasta tullut, mutta ne ovat hyvin ristiriitaisia välillä. Jos, eli toisin sanoen me vastaamme kyllä, eli ympäristö ja sosia- yhteiskunnalliset sosiaaliset tekijät on huomattava ja otetaan huomioon siinä, mitä uudelleen kansallistamiseen tulee. Ei, emme, emme sitä halua EU-tasolla tasolla haluamme edetä. Sitten kysymykseen, jossa mainittiin kustannustason alle jäävät maksut. Aina kun näin tapahtuu, sitä tietysti sattuu pitkin tuotantoketjun. Meillä oli vähittäismyyjien kanssa eilen mielenkiintoinen keskustelu aiheesta. Täytyy tietenkin tuomita. Ja se onkin sitten tämän korkean tason ryhmän yksi avain tehtävistä. Tähän asian tiimoille on rakennettu useitakin foorumeita tätä pohtimaan kenties, kenties kilpailukykyfoorumilla. Tällä, tällä asialla pitäisi viedä enemmän aikaa. Meillä on elinkeinona myöskin aika paljon hyviä ajatuksia tässä evästyksiksi. Kiitos kaikille. Pidimme hyvin kiinni aikataulusta ja nyt voimme siirtyä sitten toiseen asiakokonaisuuteen eli markkinatoimiin. Tähän liittyy kolme kysymystä. Ne luettua niin pyydän, että paneelin jäsenet vastaavat näihin kolmessa minuutissa korkeintaan. Ja tällä kertaa Kopan puheenjohtajan Korva, Kojekan puheenjohtaja Bruni. Kysymykset kuuluvat. Mitä mahdollisia yhteyksiä markkinatoimilla on kansainvälisen kaupan politiikkoihin? Toiseksi, miten tulevaisuudessakin voidaan turvata nykyinen turvaverkko tällä ehdotetulla riskinhallintavälineellä ja hyödykejohdannaismarkkinoilla? Ja kolmanneksi, mitä toimia tarvitaan, jotta viljelijöille voidaan tarjota oikeudenmukaiset tulot heidän tuotannostaan ja palveluistaan? Nyt annan puheenvuoron jälleen uh, Fernille. Um, we think in the food industry that... Elintarviketeollisuudessa olemme sitä mieltä, että välineiden kehittäminen on erittäin olennaista, jotta voidaan puuttua näihin hintojen vaihteluihin, jotka johtuvat liian korkeista liian alhaisista raaka-aineiden hinnoista. Niin komission tiedonannossa kuin ö, muissakin asiakirjoissa ei ole riittävästi yksityiskohtia markkina välineistä, mutta on erittäin tärkeää, että jatkossa voidaan estää kriisitilanteita ja tällaisia markkinoiden epätasaisuuksia voidaan korjata. Toimien täytyy olla avoimia, läpinäkyviä, niiden täytyy olla sektoripohjaisia ja niiden täytyy ottaa huomioon yli tuotanto niin kuin alituotantokin. Niiden täytyy olla yhdenmukaisia kansainvälisten kauppapolitiikkojen kanssa. Me olemme korostaneet kovasti sitä, että tarvitaan rinnakkaisuutta silloin, kun vientitukiinstrumentteja poistetaan ja vuoteen 2013 mennessä vientipalkkiot halutaan poistaa, mutta se on tietysti ehdollinen sen suhteen, tai riippuu siitä, mitä VTOssa tehdään. Nopeasti eteenpäin menen. Onko mahdollista poistaa tämä olemassa oleva turvaverkko? verkko. No, me olemme sitä mieltä, että aika monet välineet ovat tarpeellisia, hyödyllisiä markkinatilanteisiin vastaamiseksi. Ei meillä ole äh, kattavaa listaa, mutta muutama esimerkki on riskienhallintaväline äh, tai äh, riskienhallintavälineitä, jotka voivat auttaa maanviljelijöitä käsittelemään erilaisia tuotantoriskejä. Mitä tulee toiseen pilariin, niiden täytyy olla VTO-sääntöjen mukaisia. Katsomme myös tulevia markkinoita, futurimarkkinoita, joiden avulla voitaisiin vähentää hintojen vaihtelua. Se riippuu tietysti yksi pääomamarkkinoista, mutta komissio voi ainakin antaa toimijoille tietoja. No nyt aika loppuukin, olen pahoillani. Kiitos. Sorry, I saw, I saw you waving the hammer. <laughs> niin, minusta tuntuu, että te siellä vilkuttelitte jo. Eli mitä toimia tarvitaan, jotta saadaan reilu tuotto mm, tuotannolle? No tarvitaan tiettyjä välineitä, markkinavälineitä, kuten markkinoiden turvaverkot, tällaisia hyödykevetoisia markkinoita – Muitakin markkinoita on, jotka liittyvät toiseen pilariin. Ne voivat olla hyvinkin arvokkaita, jotta voidaan parantaa kilpailukykyketjussa. Esimerkiksi modernisointiapu. Voidaan ottaa käyttöön sellaisia apuja, joiden avulla voidaan parantaa tietoa, taitoa, osaamista ja laatu, erilaisia laatujärjestelmiä voidaan ottaa huomioon. Myös kaikenlaiset innovatiiviset toimet ovat asioita, joita on syytä rohkaista. Kiitos. Ja seuraavaksi KGKan puheenjohtaja Paolo Bruni. Kiitos puheenjohtaja. Edellisessä aihekokonaisuudessa puheenvuoron käytti Koopan puheenjohtaja kollegani. Minä edustan KGK, johon kuuluu 38 osuuskuntaa Euroopassa, joiden yhteistuotanto on 360 miljardia euroa vuodessa yritän nyt vastata pikaisesti näihin kysymyksiin ja kiitän tässä vaiheessa siitä mahdollisuudesta, että saamme puhua täällä tänään. Ensinnäkin kysymys, joka koskee yhteyksistä kansainvälisen kaupan politiikkoihin. Tämä on yksi hyvin tärkeä asiakokonaisuus EU:ssa. Siihen täytyy kiinnittää äärimmäisen paljon huomiota. Kaikkiin kansainvälisiin politiikkoihin täytyy kiinnittää huomiota, koska mitä enemmän näitä näkökulmia tulee esiin, niin sitä enemmän riskejä hankaluuksia tästä koituu viljelijöille. Tässä voimme ottaa huomioon Merkosuurin ja Marokon kysymykset. Ja tämä on todella suuri ongelma viljelijöille. Ja tähän liittyvät kaikki laatustandardisäännöt, jotka eivät ole samoja EU-ssa ja muualla – ja tähän liittyen kiinnitämme huomiota eräsen tärkeään aloitteeseen, johon parlamentti ryhtyi viime heinäkuussa. Tämä liittyy alkuperämerkintöihin, mutta valitettavasti olemme tältä osin havainneet takapakkia viime viikkoina kansanterveysneuvostossa ja pyydämme, että parlamentti ottaisi tämän alkuperämerkintäkysymyksen uudelleen esiin. Se on meistä äärimmäisen tärkeä asia. Se, että säilytetään maatalous Euroopassa, merkitsee myös työllisyyden säilyttämistä. Työntekijöiden edustajat muistuttivat, että työnte- maatalouden piirissä toimii 7 miljoonaa ihmistä, mutta muistutan sinne, että yksi kuudesta työntekijästä riippuu kuitenkin suoraan tai välillisesti maatalousalasta, joten tämä on ala, joka todella pitää, pitää hengissä. Sitten toinen kysymys, mikä liittyy näihin riskinhallinta välineisiin. Ne ovat välttämättömiä, kun otetaan huomioon hintavaihtelut, joita tällä hetkellä koetaan esimerkiksi sianlihan kohdalla, viime vuonna vielä maidossa ja viljatuotteissa. Ne ovat selkeä esimerkki siitä, kuinka suuria riskejä viljelijöihin jatkuvasti kohdistuu. Ja kolmanneksi kysymys kuului, miten voidaan taata entistä tasaisemmat ja reilummat tulot viljelijöille. Tässä tarvitaan entistä parempi tasapaino elintarvikeketjun sisällä, koska kaikkia elintarvikeketjun toimijoita ei kohdella samanarvoisesti, vaan viljelijöitä kohdellaan kaikkein huonoimmin. Mielestämme meidän täytyy edistää toimia, joilla tasataan tätä elintarvikeketjun eri jäsenten roolia. Kiitoksia. Seuraavaksi Savigny kolme minuuttia. La question des... Kysymys markkinatoimista on meidän mielestämme koko tämän neljännen skenaarion ydin. On kuitenkin tärkeää, vaikka tuet ovatkin tärkeitä, on tärkeää ajatella myös näiden tilojen liikevaihtoa. Sehän saattaa riippua jopa 50, 60, 70 prosenttisestikin myynnistä, tuotteen myynnistä, ja siksi hintakysymys on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan taata tulot. Tämä pitää muistaa. Komissio puhuu usein turvaverkosta. Meille olisi tärkeämpää puhua työkalupakista, ja tällainen työkalupakki, sen tulisi olla mahdollisimman kattava, jotta sieltä löytyy työkalu kaikkiin tilanteisiin, myös hintojen volatiliteettiin. Minun mielestäni näiden välineiden, joiden avulla pyritään hallinnoimaan riskejä, joita komissio tällä hetkellä ehdottaa, eivät ole kauhean tehokkaita. Ne saattavat kyllä laastaroida ongelmia, mutta eivät pureudu niiden syihin. Sen, ja mitä tulee markkinoihin silloin, kun spekulaattorit ovat pelissä, niin emme voi taata vakautta. Tarvitaan sellaista, sellaisia takkeita, jotka ottavat huomioon myös muun muassa ympäristöongelmat ja elintarviketurvallisuusongelmat. Kuitenkin jos tulot ovat riippuvaisia useista tekijöistä, kaikki täytyy ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä on se, että meillä on työkalupakissa paljon erilaisia työkaluja, jotka, <clears throat> joilla voidaan vastata erilaisiin ongelmiin ja joita voidaan käyttää sitten tarpeen tullen. Toki tuotteille täytyy saada asianmukaiset tulot. Ja näiden työkalujen joukossa tulisi olla muun muassa – sellaisia, joiden avulla voidaan hallita tuotantoa, voidaan välttää yli- tai alituotantoa, voidaan vast- niin, että voidaan vastata kysyntään ja voidaan myös pitää huolta vientikapasiteetista ilman, että vientiä tarvitsee tukea. Tarvitaan selkeä vakaus markkinoille Ja mitä tulee varastoihin, tietysti tarvitaan strategisia varastoja, esimerkiksi viljaa varastoja, jotta voidaan saada aikaan vakautta ja elintarviketurvallisuutta. Tätä nykyään kansainvälisellä tasolla vallitseva epävakaus on omiaan tuomaan muassaan suurta poliittista epävakautta. Me emme voi heittää romukoppaan sellaisia välineitä, jotka ovat aikaisemmin osoittautuneet tehokkaiksi. Kiitos. Kiitoksia Savigny. Nyt sitten puheenjohtaja Spaan. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kansainvälinen kauppapolitiikka on asia, jota täytyy toteuttaa myös EUn sisällä, mutta tähän liittyvät, ja meidän täytyy saavuttaa myös esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja muut tähän liittyvät kysymykset. Ja meidän täytyy ensisijaisesti ajatella mm, omaa väestöämme, sen tarpeiden tyydyttämistä vasta sen jälkeen vientiä. Meillä on vastuu myös kuitenkin kannattavanamme muiden alueiden maatalouden kehittymisestä. Maataloustuotteet eivät ole mitä tahansa muita teollisuustuotteita, joiden myynnin voi siirtää tulevalle vuodelle. Näitä ei saa verrata keskenään, vaan äh, ihmiset tarvitsevat ruokaa joka päivä. Tästä huolimatta näemme, että vapaassa kaupassa ja maailmanlaajuisessa kaupassa näitä tuotteita verrataan ja käsitellään samankaltaisesti, mutta me torjumme tämän toimet. Totta kai tuemme jatkossakin monenvälisiä ratkaisuja, mutta niiden täytyy olla kestävällä pohjalla, ne eivät saa olla tuhoisia. Ne, joille annamme nyt tällaisia riskinhallintavälineitä käyttöön, ovat usein myös sellaisia, jotka tekevät työtä myös vanhojen välineiden kanssa. Emme sinänsä vastusta uusia välineitä, mutta niiden täytyy osoittautua hyviksi, niitä täytyy arvioida. Toivottavasti tämä valiokunta on sitä mieltä, että olemassa olevat markkinavälineet pidetään käytössä ennen kuin, tai niin kauan kuin uh, uudet välineet ovat osoittautuneet toimiviksi. Tässä olen Kopan kanssa yhtä mieltä. Sitten hinnat. Me toimimme hyvin tarkkaan siinä, että seuraamme elintarvikeketjun hinnan muodostusta. YMP edesauttaa maataloustuotteiden hinnan laskemiseen ja näin suojaavat kuluttajia, mutta tästä huolimatta tarvitaan tiettyä varastointia ennen ja jälkeen, koska jotta voidaan estää epätasapainon tilan syntyminen. On tärkeää, että maataloustuotteiden roolia tehostetaan, koska ainoastaan tällä tavoin hintakehitys voi tapahtua oikealla tavalla. Palkat maataloudessa ovat ainoastaan noin 70 prosenttia verrattuna vastaaviin palvelu- ja teollisuustyöpaikkoihin, mutta tämä tulee näkymään pitkällä aikavälillä maatalouden tekijöiden pätevyydessä ja toimintahalussa. Tässä me tarvitsemme uusia mahdollisuuksia. Emme pysty ratkaisemaan tätä kysymystä nyt tällä kierroksella, mutta asiaa ei saa unohtaa. Grazie, presidente. Kiitoksia, Spaan. Nyt sitten Corrado Birtio Um. Ähm, Ensimmäisen kysymykseen äh, koskien äh, kauppasuhteita. Äh, me tietysti olemme linjassa VTO-periaatteiden kanssa ja niissä pitää pysy, pysytäytyä. Kysymys on paitsi troppisten myöskin tila, tilapäisten, tilapäisten tuotteiden suojasta. Niitä eivät koske juuri muita kuin latinalaisen Amerikan maita meillä, meidän ongelmamme ei ole kapin ympin yhteensopivuus kansainväliseen kauppaan, vaan toisinpäin. Ja kuten, kuten jotkut ovat todenneet, neuvot, neuvot, Mercosur-maiden kanssa käynnistettävien vapakauppaneuvotteluiden kannalta on erittäin mm, tärkeää myöskin huomioida YMPn tulevaisuus kenties enemmän kuin minkään muun politiikan haaran. Sitten mitä sitten tulee tähän riskinhallintavälineistöön? markkinoiden hailahtelevuus on haastanut viljelijöitä tuoden uusia mahdollisuuksia, mutta myöskin sitten enemmän epä, epävakautta. Paras markkinaväline on edelleen tämä interventioväline tietyille tuotteille. Se pitää säilyttää, mutta YMPllä ei ole esimerkiksi korkeiden hintojen suhteen mitään välinettä. Muut markkinoita heiluttavat välineet, kuten esimerkiksi tämä mainon toimet pari vuotta sitten, täytyy sovittaa myöskin muuhun kansainväliseen kauppaan ja ottaa huomioon muut toimijat, kuten Kanada ja Yhdysvallat, hekin käyttävät massiivisia vakautus, hinnan vakautusvälineitä koska suorat tuet ovat kuitenkin tärkein ää, ää, viljelijöiden tulotasoa ylläpitävä keino. Se tarvitsee tuekseen muitakin. Entä sitten tämä, nämä riskinhallintavälineet? Siihen vastaisin kyllä tavallaan ok, mutta täällä pyörivät ajatukset osittain ovat erinomaisia, jotta olettaen, että niin sitten todellakin niissä, niissä edetään ja niistä sovitaan. Toinen on sitten tämmöinen suuri eurooppalainen hyödykkeiden futurimarkkinat. Markkinat ovat hyvin hajallaan ja me nojaudumme eniten Chicagon pörssiin, mutta se on ihan väärin tämä mietintö on ihan perusasia, peruskertomus. Tässä sitten riittävä kohtuullinen tuotto ja ansiotaso. Keskimäärin viljelijöiden osuus kokonaispotista on laskenut, se on, oli joskus puolet, nyt se on pari 30 prosenttia ennen. Tämä on nimenomaan kilpailupolitiikan politiikan asia. Mikä se? Kiitos. Nyt vielä tähän loppuun. Dauer, kolme minuuttia. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Kamposinon kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on koko tämän asian ytimessä. On erittäin olennaista, että me mahdollistamme sen, että maanviljelijät saavat reilun oikean, oikeanmukaisen palkkion tuotannostaan. Muuten me tulemme aina tarvitsemaan Euroopan, eurooppalaisten veronmaksajien varoja. Meidän täytyy oikeuttaa tiettyjä toimia, joiden avulla tämä oikeudenmukainen palkka voidaan saada aikaan. Kaksi keinoa. Ensinnäkin meidän täytyy tukea jopa kilpailulainsäädäntöä muuttamalla, antaa mahdollisuus maanviljelijöille parantaa neuvotteluvaltojaan. Äh, haluan korostaa sitä, että me puhumme tässä nimenomaan niistä hyödykkeistä, joita maanviljelijät kontrolloivat, ei, emme niistä, joita maanviljelijät ja muut elintarvikeketjussa kontrolloivat. Toiseksi tarvitaan markkinoita seuraava virasto, jolla on seuraavat tehtävät. Ensinnäkin seurata jatkuvasti kysyntää, tarjontaa, hintoja ja tuotantokustannuksia. Mitä tulee tuotantokustannuksiin, täytyy määrittää tietyt hintakäytävät tiettyjä tuotteita silmällä pitäen. Jos hinta tämän haarukan ylä- tai alapuolelle tai käytävän ylä- tai alapuolelle menee, niin täytyy puuttua asiaan. Ja jos tulee merkittävää ylituotantoa niin, että hinnat todella menevät tämän käytävän alapuolelle, täytyy ryhtyä interventiotoimiin ostamalla rajallinen määrä tuotteita käyttämällä tuotteilta kerättyjä varoja. Sitten meidän täytyy muistaa, että pelkkä markkinoiden turvaverkko ei auta kaikkea tätä saavuttamaan, eikä vakuutuskaan ole mikään vaihtoehto. Sitten tällaiset hyödykejohdannaismarkkinat eivät nekään ole omiaan takaamaan vakaita hintoja. Eli vääränlaiset kauppapolitiikat voivat tehdä paljon hallaa sille, mitä me hyvällä asetuksella olisimme voineet saada aikaan. Meidän täytyy lakata tukemasta elintarvikevientiä. Meidän täytyy erottaa erottaa maatalousneuvottelut muista kauppaneuvotteluista ja meidän täytyy pitää kiinni kestävistä standardeista myös tuontielintarvikkeiden osalta. Bene. Grazie a tutti. Kiitos. Kiitos kaikille. Nyt sitten avaamme keskustelun toisen osaan. Ja täällä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä parlamentin jäseniltä. Jokaisella on korkeintaan kaksi minuuttia aikaa vastata. Ja kertokaa vielä, kenelle osoitatte kysymyksenne. Ensin McGuinness, ole hyvä. Thank you, Chair, and thank the panel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos panelistille. Saavat ihan kympin arvoiset äh, vastaukset olevat tällä kertaa. Ensinnäkin kysymys Elon puheenjohtajalle jos äh, kauppapolitiikka äh, erityisesti suhteessa Mercosuruun on teistä komission toimesta komission puolelta vastuuton ele, niin kuin jos joka ymmärsin oikein. Miksiköhän näin se toimivat? Ja kysymys kenellä tahansa, joka haluaa vastata. Meillä on ää, äh, ää, äh, perinteinen interventiopolitiikka koskien yksityisiä varastoja. Jossain vaiheessa niistä hankkiuduttiin, hankkiuduttiin eroon. Jos pitäisi valita tämä tuttujen keinojen tai sitten tämmöinen deri, johdannaismarkkinoiden riskin hallinnan välillä kummalle puolelle sitten. Mitä sitten tulee tuotanto ketjuun, ei kuka saa mistä mitäkin arvoa mistäkin. Tässä Ralph Run viittasi selkeästi tähän tässä piilevään ongelmaan. Haluaisin kuulla hiukan enemmän mahdollisista ratkaisuista. Ja miksi, miksi aina kuvittelemme, että kun annamme viljelijöille lisää valtaa, että siinä sitten piilisi ratkaisu sen sijaan, että tarkastelisimme tämän tuotantoketjun muita pelutoimijoita ja miten he voisivat siihen suhtautua. Ja sitten vielä kommentti kenties siitä, miten me saisimme kestävän kilpailukykyisen maatalouden syntymään ja miten, miten markkinatuet, minä pidän niitä hyvinä, mutta pidättekö te, jotta että sitten vaatimuksemme elintarviketurvallisuuden suhteen Euroopan unionissa täyttyisivät ja aivan erityisesti huolemme ympäristö- säilymisestä ja suojelusta. Ja sitten viimeinen eh, kysymykseni eh, liittyy eh, menneeseen, jolloin komissio pyrki eroon näistä markkina toimista, koska luuli markkinoiden hoitavan itse itsensä. Olemmeko menneet nyt sitten tässä liian pitkälle? Tarvitsemmeko muutia, muita keinoja kuin turvaverkot? Kiitos. Seuraavaksi Garcia Perez, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisessä keskustelussa olimme yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeää osa suurilla tuilla on. Ja uskon, että olemme aivan yhtä mieltä myös siitä, että pelkästään suurilla tuilla emme pysty takaamaan alan toimivuutta, vaan meidän täytyy ottaa mukaan myös erilaisia markkinoiden hallintamekanismeja, aivan kuten täällä edelliset puhujat ovat jo sanoneet. Emme ole toimineet kyllin nopeasti ja nyt näemme, kuinka välttämätöntä on ottaa käyttöön joitakin näistä välineistä, jotta voidaan taata oikeudenmukaiset hinnat ja sopiva tulotaso viljelijöille. Tässä tärkeänä aiheena on raaka-aineiden hintojen volatiliteetti, vaihtelu. Tämä näkyy esimerkiksi karjan kasvatuksessa mutta usein olemme nähneet myös sen, että päätöksenteko hidastuu. Ja haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä siitä, että tähän YMPn uudistukseen pitäisi ottaa käyttöön tällaisia nopean vastauksen mekanismeja, instituutioiden toimesta, niin että voitaisiin puuttua esimerkiksi juuri kaaren kasvatukseen tai aikaisemmin maitoalaan. Uskon, että nopeita EUn toimielimen reaktioita kaivattaisiin. Ja sitten haluaisin kuulla panelistien näkemyksiä siitä, mitä puhuttiin vastavuoroisuudesta. Se on äärimmäisen tärkeä periaate. Ja mielestäni kaikki vastavuoroisuuteen liittyvät kysymykset pitää ottaa mukaan uudistuksessa. On tärkeää, että meillä on korkeita hyvinvoinnin ja terveyden standardeja, mutta silti on tärkeää myös se, että pystymme vaatimaan näitä samoja kriteereitä kolmansilta mailta. Kiitos. Ja James Nicholson. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan minäkin onnitella paneelia. Tämä on hyvin hankala alue valvoa. Meillähän on erilaisia ajatuksia, mutta ajatuksiin liittyy se ongelma, että harva niistä toimii kentällä. Miten saadaan enemmän läpinäkyvyyttä? Olemme puhuneet hintojen heittelehtimisestä, supermarkkinoiden vallasta ja jalostajan ja tuottajan välisestä ristiriidasta. Kaikki väittävät, että kukaan ei tienaa mitään, mutta joku kuitenkin tienaa. Miten saadaan avoimuutta niin, että ihmiset näkevät, mitä oikeasti tapahtuu? Me Euroopassa aina äh, hakkaamme, rinnustamme ja sanomme, että olemme parempia kuin kaikki muut, mutta Eikö tässä ole sellainen riski, että me yli säätelemme itsemme pois markkinoilta? Aika paljon elintarvikkeita myös tuodaan Euroopan unioniin, mutta eivät ne ole läheskään samojen standardien mukaisia kuin mitä meidän maanviljelijöidemme pakotetaan tuottamaan. Minä satun olemaan sitä mieltä, että tarvitsemme turvaverkkoa, tarvitsemme turvaverkkojärjestelmän. Jos katsotaan, mitä maitokriisin aikana tapahtui, vasta siinä vaiheessa, kun turvaverkko tuotiin paikalle, niin markkinat alkoivat taas elpyä. Ehkä meidän tulisi kysyä komissiolta, Ehkä meidän tulisi kysyä komissiolta, että kun ruokaa pistetään varastoihin ja sen jälkeen sitten myydään hyvällä ää, hinnalla, niin ehkäpä tätä rahaa voitaisiin ää, ää, käyttää sitten tarpeen tullen hyödyllisiin tarkoitusperiin. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy olla VTOn sääntöjen mukaisia. Nyt meillä on myös kahdenvälisiä neuvottelukumppaneita, Mercosur, Brasilia ja muut. Niihin täytyy vastata, mutta kaikki myös sanovat, että meidän täytyy tuottaa enemmän ruokaa. No miten me voimme otaksua, että maanviljelijät tuottavat enemmän vähemmällä, vähemmällä ja vähemmällä? Thank you, James. Lorenzo Fontana. Kiitos James. Ja seuraavaksi Lorenzo Fontana, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille tänne tulleille asiantuntijoille. Kun puhun tässä James Nicholsonin jälkeen, niin minun sanottava, että olen hänen kanssaan monesta yhtä mieltä. Mielestäni meidän pyyntömme ovat juuri näitä. Näemme, että hinnat vaihtelevat suuresti, mutta usein ne johtuvat siitä, että tuotteita tulvii markkinoillemme ja niitä tuotetaan halvoin hinnoin, mutta ne eivät ole tasoltaan vastaavia kuin eurooppalaiset, eikä niitä välttämättä ole tuotettu myöskään kunnioittain samoja ympäristökriteereitä kuin me kunnioitamme. Ja siksi kysynkin teiltä, mitä mieltä olette tästä argumentista, ja eikö olisi tarpeellista, että tänne tuodut tuotteet vastaisivat näitä samoja laatu- ja ympäristökriteereitä kuin mitä Euroopassa kunnioitetaan. Tässä on paljon tai tässä olisi paljon hyvää, jos olisitte tässä yhtä mieltä. Näin luulen, että olette. Sitten toiseksi olen huomannut, että komissio on varsin vastahakoinen käsittelemään ulkomaankaupan kysymyksiä YMPn sisällä. Mitä mieltä te olette tästä? Mielestäni tämä olisi yksi perustavanlaatuinen kysymys, jotta voitaisiin toimia niin, että viljelijämme voisivat toimia reiluin kilpailuehdoin eikä epäreilulla tavalla kuin, kuin nyt on. Kiitos sitten Jegle kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille asiantuntijapuhujille. Olen iloinen siitä, että olimme ensimmäisellä kierroksella yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme jatkossakin voimakasta ensimmäistä pilaria. Vähän kaipasin sitä, että tämä vihertäminen jäi tässä nyt aika pienen roolin ensimmäisen pilarin osalta. Mielestäni tämä on kuitenkin meidän kannaltamme hyvin tärkeä kysymys. Ja sitten näihin markkinatoimiin. Se, mitä täällä sanottiin Kosekan puolesta oli aivan oikein, mutta osittain ehkä oletteko sitä mieltä, että olemme menneet vapauttamisessa, jota on jo tehty hieman liian pitkälle – Onko komissio mennyt liian pitkälle? Ja mitkä ovat ne vähimmäiset turvallisuus, turvaverkkoon liittyvät markkinatoimet, joita tarvitsemme. Itse pidän interventiota hyvin tärkeänä ja haluaisin kysyä, miksi tietyt, torjutte tietyt vientiin liittyvät toimet Mielestäni me tarvitsemme näihin liittyviä välineitä edelleen, mutta haluaisin tästä hieman lisää näkemyksiä asiantuntijoilta. Silloin kun puhumme kauppapolitiikasta, itsekin olen sitä mieltä, että kaikki myönnytykset usein tuovat lisää ongelmia meille. Miten voimme suhtautua, suhtautua tähän kantaan ja markkinan, toimin, jos meillä todella on kaikkein korkeimmat kriteerit terveyskysymyksissä, ympäristökysymyksissä ja niin edelleen. Mielestäni näistä asioista pitää keskustella. Ja sanotte, että perustuotantomme on taattu. No, jos katsotte vaikka sokerin tuotantoa, niin näette, hyvin nopeasti, minkälaisia ongelmia siinä syntyy. On hyvin tärkeää, että eurooppalainen ravitsemus, suverenisuus säilytetään. Sanoitte, että hintavaihtelut johtavat siihen, että hinnat nousevat liian korkealle. Puhuja keskeytetään. Scusa. Scusa Elisabeth. Luis... anteeksi Elisabeth. Alves, seuraavaksi kaksi minuuttia. Presidente, o mercado dos produtos agrícolas não é de facto um mercado qualquer niin, kiitos puheenjohtaja. Maatalous markkinat ovat aika erikoislaatuiset, koska sitä säätelevät tietyt sääntelytoimet, että ei, äh, hintakehitys ei ole vapaata, se vahingoittaa sekä kuluttajia että viljelijöitä äh, maatalousmarkkinoiden ja elintarvikkeiden E, e, e, hintaittelun politiikka menee yli ja ohi maatalouspolitiikan itse. Siihen kytkeytyvät kilpailupolitiikka, rahoitukselliset tekijät ja myös tällaiset meidän yhteisömme ulkopuoliset tekijät vaikuttavat, G20 esimerkiksi viljelijöiden, äh, viljelijöiden kohdistuva paine on suuri, koska heidän täytyy varmistaa, että elintarvikkeet, elintarvikkeet riittävät. Jos me ajattelemme, ajattelemme koko äh, maatalouden, maataloutta ja sen ulottuvuuksia, äh, YMPn uudistustavoitteet saavutetaan ainoastaan, jos me olemme valmiit menemään yhteisö, yhteisöä pidemmälle ja ratkaisemaan ongelmia myöskin näissä oheistoimissa. toimissa ansiotaso-ongelmaa ei, ei kyetä ratkaisemaan, ellei me kykene ratkaisemaan rahavirtoihin ja raaka-ainehuoltoon liittyviä ongelmia. Hinnathan ovat kohonneet, tuotantokustannukset ovat kohonneet ja sitä kautta elintarvikkeiden hinnat merkittävästi. Meidän pitää myöskin sitten koko elintarvikeketjua tarkastella, myöskin jake, ottaa jakelijat huomioon. Jos tarkastelemme hintojen nousua, hinnat ovat nousseet 15 prosentilla. Onko siinä sitten jakeluporras vastuussa vai kuka? itse asiassa me olemme eh, tällaisia puolivillaisia ratkaisuja tässä kyenneet tarjoamaan. Eh, meidän eh, tämän kapealaisen lähestymistavan johdosta koko loppuratkaisu jää kokonaan ilmaan ja puhujan puhetulla katkaistiin. Kiitos. Sitten Dantan kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäjiä. Muutama huomio ja kysymys. Kun puhutaan ympistä, niin puhutaan elintarvikeresursseista. Kun puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin puhutaan siis tuotteista, hyödykkeistä. Nyt näyttää siltä, että olemme tässä ympin ytimessä. Meidän täytyy pyrkiä ottamaan huomioon nämä puoli miljardia kansalaistamme ja heidän elintarvikkeiden tarpeensa. Kukaan täällä on puhuttu vain markkinoista ja sitten taantumista. 80 prosenttia maataloustuotteista kaupallistetaan sillä alueella, jolla ne on tuotettu. Kolme kysymystä. voitaisiinko ajatella, että meillä olisi kahtalainen politiikka, joka toisaalta ottaisi huomioon ne tuotteet, joita kaupallistetaan tuotantoalueella ja toisaalta sen ulkopuolella. Ja toinen kysymys. Miten varastoja tulisi hallinnoida ja miten kuka maksaa viulut? Ja viimeinen kysymykseni. Arkaksi 2020 järjestön edustaja sanoi, että kun hinnat nousevat, nousee myös tuotanto ja päinvastoin. Maataloudessa tarvitaan vuosi tai jopa kolme vuotta ennen kuin voidaan järjestää uudenlaista tuotantoa. Miten te tämän yhtälön järjestätte? Kiitos seuraavaksi Anju. Do the panel agree that we will have a situation... Onko paneeli yhtä mieltä siitä, että meillä nyt olemme, olemme tilanteessa, jossa on eh, esimerkiksi tällainen eh, munia, munamark, markkinajärjestelmä käytössä. He ovat ää, eh, ää, ja tässä markkinajärjestelyihin taipumattomat jäsen, jäsenmaat voivat taipumaan tähän. Eli sitten leimaamaton kananmuna on sama, kuin, sama tavallaan kutsu väärännökseen ovat, ovat kats, sitä, sitä mieltä, että, että myöskin näissä muissa maissa, joissa, joissa ei, ei ei ole tällaista tai järjestelmää hyväksytty, että siellä myöskin leimataan tuo myyntiin tulevat munat. Nyt sen seuraan aiheeseen, koska en, en, en saa uutta enää aikaa. Tämä Girotech, unkarilainen firma, on saanut sitten tehtäväkseen esimerkiksi koirien hyvinvoinnin parantamiseksi. Siellä on toimistot rakennettomat mitä muuta ei tapahdu. Englantilainen veronmaksaja yhtä tyytymätön kuin unkaralaiset koirat. Kiitoksia. Nyt vielä Serge Gutierrez tähän loppuun. Kiitos Paolo. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että viime vuosien suuntaus interventioiden vähentämisessä on toiminut ehkä ei aivan halutulla tavalla ja tämä on aiheuttanut epävarmuutta maatalouden alalle. Ja siksi haluaisin, että tarkastelisimme tilannetta syvällisemmin, katsoisimme riittävätkö nykytoimet, jos eivät, niin miten niitä voidaan laajentaa. Täällä puhuttiin myös riittävästä tulotasosta. Mielestäni tämä nykymietintö on yksi kaikkein tärkeimmistä, joista olemme puhuneet valiokunnassa. Ja meidän täytyy ottaa myös huomioon maitoala ja korkean tason työryhmä, joka on tehnyt uudistusehdotuksia tälle alalle. Täytyy katsoa, miten näitä päätelmiä voidaan soveltaa myös muilla aloilla, mitä lisätoimia tähän voi liittyä. Ja sitten lopuksi vuonna 2008 jälkeen talouskriisissä olemme nähneet, kuinka jotkin keinottelijat ovat siirtyneet pörsseistä maatalousmarkkinoille. Tämä on taas lisännyt volatiliteettia ja hintojen muodostus on muuttunut. Ja Sarkozy on ehdottanut, että G20 puitteissa olisi tällainen hintavakautusjärjestelmä elintarviketuotteissa. Onko teillä tästä jotakin sanottavaa, mitä hyödyllisiä mahdollisuuksia tässä voisi olla? Sen suhteen, mitä olemme kuulleet viime viikkoina. Kiitos. Kiitos. Nyt käydään läpi kaikki jäsenten puheenvuorot ja nyt annan jälleen kaksi minuuttia kullekin asiantuntijallemme. Ensin meillä Fiuen kaksi minuuttia. Um, Kiitoksia. Yritän palata näihin lukuisiin kysymyksiin, vastata niihin. Täällä esitettiin kysymys siitä, tulisiko kauppapolitiikan olla osa ympiä. No, omassa puheenvuorossani sanoin jo, että elintarviketeollisuudessa olemme sitä mieltä, että kaikki nämä politiikat liittyvät toisiinsa, ja niitä voidaan erikseen käsitellä vastaukseni on siis kyllä, mutta laajentaisin sen paitsi kaupapolitiikkaa myös ympäristö, tutkimus ja kaikkiin muihinkin politiikkoihin. Sitten täällä esitettiin huomioita ja kysymyksiä siitä, mikä, mitkä ovat valtasuhteet elintarvikeketjussa muun muassa supermarkettien vallasta. No, voin sanoa, että me olemme yrittäneet yrittäneet saada aikaan jonkinlaista avoimuutta, kun olemme ketjussa kumppaneidemme kanssa keskustelleet. Olemme tehneet muun muassa tutkimuksen jäsentemme keskuudessa ja vaikka aikaa ei ollut paljon, niin 600 vastausta tutkimukseen saatiin tai tähän kyselyyn elintarviketeollisuuden pieniltä ja suurilta tekijöiltä. Kysyimme näiltä, tunsivatko ne kärsivänsä epäreiluista kaupallisista käytänteistä – Tämä on asia, joka varmasti tekee tästä ketjusta hiukan avoimemman läpinäkyvän. Muutkin <clears throat> toimijat voivat vielä vertaisarvioida näitä tuloksia niin, että saamme sitten pätevämpiä vastauksia. Me tulemme julkistamaan tai tuomaan tämän tutkimuksen tulokset korkean tason foorumille maaliskuussa. Voitte ehkä sitten pitää silmällä sitä. Tuonti hyödykkeet. Tulisiko niiden vastata EUn standardeja tai olla standardien mukaisia? Vaikea kysymys. No, re- reiluuden nimissä tietysti. Emme voi toisaalta odottaa omalta yhteisöltämme, elintarviketeollisuudelta, tiettyjen sääntöjen standardien noudattamista, jotka toki hyväksyn, jos niitä ei sitten Euroopan unionin ulkopuolella sovelleta. Olen pahoillani. Kaksi minuuttia meni. Sitten Parlo Bruni saa puheenvuoron. Grazie Presidente. La domanda più ricorrente da parte di... Niin, kiitos puheenjohtaja. Monet mepit ovat kysyneet eh, tuonnista ja kauppapolitiikasta. Minä mainitsin Mercosurin ja totesin, että kaikki ja ylipäätänsä kaupapolitiikasta Korekan vastaus on selvä. Meidän pitää olla rohkeutta, meillä pitää olla rohkeutta olla varautuneempia, varautu, varovaisempia. Ei maatalouden voida sallia maksavan kaikkea ja kaikesta, kuten viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana on nähty. Ja yksi tapa estää tämä on todeta, että EU-hun äh, tulevilla elintarvikkeilla tulee olla sama laatu ja muut äh, piirteet kunnossa kuin mekin vaadimme koskien jäljitettävyyttä, ympäristöstandardeja ja muita normeja. Muussa tapauksessa niitä ei voi markkinoiden laskea. Äh, jos emme ole tiukkapipoisempia, emme tässä kykene sitten jatkossa eurooppalaisia viljelijöitä tukemaan ja heidän olosuhteitaan turvaamaan taannoisen ennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä meidän on äh, lisättävä elintarviketuotantoa yli 70 prosentilla. Ei, se, pelkä, tässä ei ole kysymys pelkästään määrästä, kvantiteetista, vaan on, tarvitaan myöskin korkeammat laatunormit elintarvikkeille. Ja, ja äh, eurooppalaiset viljelijät ovat jo aika ylös yltäneet näissä standardeissa. Eli meidän pitää pitää tämä äh, keskustelun ytimessä ja ottaa äh, ja tämä, tai mitä useammat instituutiot, toimielimet ottavat tämän enemmän vakavissaan, silloin myöskin äh, maatalous nousee keskustelun keskiöön toimielimissä. Se on tuolla aivan liian kaukana hännillä ollut monen vuoden ajan. Primäärisektorihan on se, johon kaikki muut perustuvat. Meillä, me on tosiaan ylpeitä siitä, että me kykenemme saa nostamaan sen keskiöön uudestaan. Kiitos Bruni. Ja nyt sitten Savigny kaksi minuuttia. Alors, certainement... Kun katsotaan, mitä kentällä tapahtuu, hinnat vaihtelevat, tulo-ongelmia on. Me olemme kyllä aika kaukana vielä markkinoiden vapauttamisesta ja siksi onkin erittäin tärkeää niin poliittisille toimijoille kuin muillekin löytää ratkaisuja tähän tilanteeseen. Mitä tapahtuu? On ihan varmaa se, että G20 puitteissa tullaan käsittelemään näitä ratkaisuja – ehkäpä halutaan siellä mennä jopa mui, kohti muitakin suuntia kuin mihin maatalousvaliokunta haluaa mennä. Mutta täytyy pitää huoli siitä, että maatalous tulee vakavasti otetuksi. Emme voi hyväksyä sitä, että mm, maatalouskysymyksille äh, kysymyksissä ei anneta riittävästi tilaa sääntely- ja markkinavälineiden käsittelylle tarvitaan sellainen, siis jos markkinatuet rajoittuvat vain kahteen tai viiteen prosenttiin budjetista, niin se ei kyllä riitä. Joten tämä täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy emme voi lähteä siitä no ihan näin sulkujen sisällä, että toiseen pilariin ruvetaan soveltamaan jotain vakuutuskäytäntöä komission täytyy toimia niin, että otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne ja avoimuusvelvoite koko elintarvikeketjun saralla. Mitä tulee tuottajiin, on muistettava, että jopa organisoidut tuottajat usein joutuvat olemaan tekemisissä vain yhden toimijan kanssa. Siksi julkinen, julkisen vallan täytyy puuttua asioihin. Kiitos seuraavaksi Span. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Globalisaation vapauttaminen on mennyt ehkä hieman liian pitkälle ei siksi, että maailma olisi ollut uh, hieno ennen ja sen pitää jäädä, pysyä samanlaisena, mutta tässä tarvitaan oikeanlaista mukautumista. Mutta tässä on vaara siitä, että vanhat hyvät välineet korvataan uusilla, joita ei testata. Itse puolustan uh, varastointia. Esimerkiksi sianlihan hinta vaihtelee jatkuvasti. Täällä puhuttiin myös maidosta. Ja globalisaatio on tehnyt tilanteen sellaiseksi kuin se on. Meillä voi olla esimerkiksi myös tai emme voi asettaa mitään kiintiöitä ilman, että meillä on sopivia välineitä. Eli tässä on ehkä menty liian pitkälle. Jos maksan WCn käytöstä moottoritiellä yhtä paljon kuin viljelijä, joka tuottaa litran maitoa, niin eihän tämä nyt vetele. Ja tässä hinnat ovat riistäytyneet täysin käsistä. Asioista ei saa siis mennä puusta pitkään, vaan täytyy todella keskittyä olennaiseen. Haluamme, että tuotanto on jatkossakin oikeanlaista, emme halua tuhota ympäristöä, vaan haluamme pitää kiinni ja parantaa elinolosuhteitamme entisestään, mutta silti esimerkiksi omassa osavaltiossani viime vuonna tietyn alan tuotteista menetettiin 18 prosenttia, ja olosuhteet vaihtuvat. Joissakin maissa tilanne on todella hyvä, mutta kaikille tarvitaan vastauksia ja näiden täytyy olla yhteisiä Euroopan tasoisia. Me emme saa pyrkiä muuttamaan asioita yhdessä yössä, vaan meidän täytyy katsoa, että muutamme asioita kestävästi. Tarvitsemme oikeanlaisia välineitä. Kiitoksia seuraavaksi Corrado Birtio Piroli. Um, Mary... Kiitos, Murray. Totesin, että miksi komissio äh, on lähtenyt tähän Mercosur-hankkeeseen? No, politiikkahan siellä, tekee, siellä tehdään. Siellä on tässä kulisseissa korkealla tasolla annettu lupauksia. Äh, vaikutusten arviointi on täysin riittämätön. Olen, minulle, olen tähän perehtynyt yksityiskohtaisesti. Mitä sitten pitäisi tehdä? No VTOllahan tässä pallo nyt on niin nämä sopimukset ovat sekavia ja syrjiviä ja, ja sattumanvaraisia. Olin Euroopan parlamentista aiheesta oli seminaari taannoin, siellä monta meppiä se läsnä kylläkään ollut. Avoimuus ei tässä kuitenkaan riitä. Ketju on liian pitkä ja siitä kuormasta syö liian moni kilpailupolitiikkaa ei ole sopeutettu sitä, tätä tilannetta parantamaan. Jos kun ajatellaan kilpailupolitiikkaa, se pitää myöskin muistaa. Sitten tämä volatiliteetti. Hyödykemarkkinat kytkeytyvät yhä, yhä tiiviimmin rahoitusmarkkinoihin, kuten tiedämme, ne vasta volatiileja ovatkin. Tämmöisiin markkinainterventioihin ei ole enää paluuta. Tässä on kysymys näistä laadustandardeista ympäristöstä, mutta ei tällä tällaisella ekstraterritoriallisesti näitä voida tuputtaa toisille, jos ei omassa maassa omassa alueessa sitä noudateta omalla alueella. Mutta mitä, jos, jos ei vastavuoroisuutta ole, niin eh, siinä saa kyllä edetä varovasti. Merkosurissa tämä on selvä kuin pläkki. Mehän lupamme, lupamme sieltä tuoda maataloustuotteita, vaikka tiedämme, että, että, että siellä eh, ympäristö on tuhoutumassa ja metsät poltetaan. Mutta kyllä me varmasti asialle jotakin teemme. Me tulemme seuraamaan asiaa eh, todella tarkoin. Ja sitten vielä näistä riskihallinta välineistä äh, äh, mietituot ovat menneet ja uusia instrumentteja on ehdotettu ja hyvä näin. Kiitos Corrado. Nyt sitten Dower lopuksi kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä en ollut ainoa, joka täällä on sanonut, että pitää tarkastella muitakin äh, elintarvikeketjun jäseniä. Se ei C ja Aan edustaja tässä halusi katsoa sopimus ähm, elementtejä. Tähän liittyy kuitenkin suuri ongelma, jota ei ole vielä mainittu, nimittäin elintarvikehukka. Neljännes ruoasta, jota Euroopassa tuotetaan, menee hukkaan. Ja meidän täytyy tarkastella äh, eri vaiheita elintarvikeketjussa, jossa näin tapahtuu. Usein kaupalliset käytänteet äh, aiheuttavat tämän. Täytyy myös katsoa kuluttajaa. Tosiasia on se, että ne asiat, joita me konsultaatioprosessissa olemme sanoneet, ihmiset ovat sanoneet, että ovat huolissaan elintarvikkeiden laadusta, ympäristöstä, maanviljelijöiden ikeestä. Nämä asiat on, ja sitä tavasta, jolla kuluttajat ostavat ruokaa. Jos kuluttajille annetaan tietoa siitä, minkälaisia standardeja noudatetaan niin EU-ssa kuin ulkomaillakin ruokaa tuotettaessa. Ja esimerkiksi kuinka paljon loppuhinnasta maanviljelijät lopulta saavat, niin ehkäpä maa, kuluttajat ostaisivat ostaisivatkin tavalla, joka olisi parempi maanviljelijöille. Meidän täytyy tarkastella paikallisia elintarvikejärjestelmiä ja kuluttaja-tuottajasuhteita niin, että viljelijät tapaavat ihmiset ja päinvastoin. Tähdentäisin myös julkisiin hankintoihin liittyviä mahdollisuuksia. Paikalliset kuntaviranomaiset voivat ottaa käyttöön sellaisen trendin, että ostavat suoraan viljelijöiltä laadukasta ruokaa ei heidän ole pakko valita halvinta, ja tällä tavalla antavat esimerkkiä hyvälle käyttäytymiselle elintarvikeketjussa. Kiitos kaikille. Nyt sitten siirrymme kolmanteen asiakokonaisuuteen, eli käsittelemään maaseudun kehitystä. Vielä kerran luen nämä kolme kysymystä ja pyydän paneelin jäseniä vastaamaan korkeintaan kolmessa minuutissa per nuppi. Ja Kopan puheenjohtaja Woskorla nyt Kosekan puheenjohtajana. Ensinnäkin kysymykset kuuluvat, minkälaisia EUn ja kansallisen tason arviointi- ja täytäntöönpano prioriteetteja tulevissa maaseudun kehittämisohjelmissa tarvitaan, jos pyritään tulossuuntautuneempaan lähestymistapaan ja yksinkertaisempiin hallintomenettelyihin. Toiseksi, mitä mieltä olette komission lähestymistavasta koskien LFA-korvauksia. Ja kolmanneksi, miten yhteistyötä maatalouden, maaseudun kehittämisen ja muiden EU-politiikkojen, kuten kohesio, tutkimus ja aluepolitiikan välillä pitäisi tehostaa. Aloitamme herra Dowerista kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Rural areas. Kiitos mm, puheenjohtaja. Maaseudulla asaa 135 miljoonaa ihmistä – yli neljäsosa Euro, Euroopan kokonaisväestöstä. Ne, se on erittäin, jotkut näistä alueista ovat vahvoja, monet taas sitten kärsivät monista heikkauksista. Ja jos niihin ei puututa, se saattaa olla tällainen noidankehä seurauksena tai tällainen alaspäin viettävä alamäki kulttuurinen ympäristö ja perinnemaisema on, on myöskin säilyttämisen arvosta. Siksi me peräänkuulutamme tätä maaseudun renessanssia renessanssia YMPn kakkospilarista rahoitettuna, mutta myöskin läheisesti muiden rahastojen varaan rakennettuna. Me katsomme tavoitteen asettelua tulevaisuuden maaseudun kehittämisessä. Ja se vastaus piirii, piilee ää, sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja ää, esimerkiksi kalastusrahastojen ää, hyvä, hyväksikäytössä. Hiljakkoin komissaaria kirjoitti puheenjohtaja komissaarille ehdottaen, että uusissa rahoitusjaksossa alettaisiin soveltamaan uutta strategista näiden viiden rahaston käyttömallia. Jos me sitä tuemme, jos nähdään, että Euroopassa alueellisesti käytettäisiin siinä tapauksessa varat avainalueiden parantamiseen ja tehostamiseen, ja yksin menettelytkin yksinkertaistuisivat samalla. Äh, näiden mainitsemani äh, rahastojen äh, säädöstö pitää, säännöstö pitää harmonisoida ja muutenkin yhdenmukaisia. Omat alueet tietysti sitten tuottavat omia strategisia tavoitepapereitaan, jotka, joiden on sitten kuvastettava EUn keskeisiä tavoitteita aluekalastus ja maaseudun rahastojen varoin tulisi sitten myöskin edesauttaa alueellisten kumppanuussuhteiden syntymistä sekä yksityisellä sektorilla että kansalaisyhteiskunnan toimin rahoitusta tulee hakea kaikista asianomaisista lähteistä, EUlta ja muualta tämä on vielä edellyttää tehokkaampaa kuin hyvä, sinänsä hyvä leader äh, ohjelma aikoinaan oli, tai on edelleenkin innovaatio ja, äh, ja äh, uusi ajattelutapa siirtää painopistettä maaseudun kehittämisajattelussa ja johtaa sitä tähän renessanssin suuntaan. Kiitos sitten Corrado Pirzebiroli. Difficult for Italian, of course, but... Puhun lyhyesti, vaikea italialaiselle se on, mutta lyhyesti Miten EUn ja kansalliset tavoitteet tulisi asettaa? Tämänhetkiset rakenteet ovat aivan liian mutkikkaita hallinnoijille ja monet hakemusmenettelyt ovat aivan liian mutkikkaita hakijoille. Siksi meidän täytyy pyrkiä yksinkertaistamaan tätä aluetta. Tun, ymmärrämme myös sen, että YMP-toimilla täytyy olla selkeitä tavoitteita ja niitä täytyy voida arvioida sitä, miten ne voidaan arvioida ja parhaita käytänteitä voidaan sitten oppia EU-ssa. EU:ssa ei ole tuettu tällaista alhaalta ylös menevää minimipalkkakäytäntöä, jota aiemmin ehdotettiin. Me tuemmekin sellaista lähestymistapaa, jossa on korkean tason strategisia tavoitteita EU-tasolla ja sitten vaadimme, että jäsenvaltiot määrittävät sen, kuinka niitä voidaan soveltaa niiden omiin ö, olosuhteisiin. Ja sitten kenttätasolla viljelijät voivat itse vastata siihen, miten voidaan kustannustehokkaimmalla tavalla saavuttaa tulos paikallisen tietotaidon avulla. Täytyy ymmärtää se, että vapaaehtoisia toimia ehkä oteta käyttöön, jos viljelijät eivät ymmärrä niiden etuja. Tämä pätee myös pilariin yksi, samoin kuin kakkosenkin. Jos maanviljelijät eivät koe, että jostain toimestaan heille etua, eivät toteuta sitä. Emmekä voi turvautua ainoastaan sääntelyyn ja tuputtaa sääntöjä, koska siitä koituu kustannuksia. Eli kysymys kuuluu, tullaanko ylimäänsä tointa to, noudattamaan vaikka ei. Meidän täytyy liittää asetuksiin kannustimia. Se olisi viljelijöille tärkeää. Kiitos. Grazie, Corrado. E adesso... Kiitos Corrado. Nyt sitten Savigny, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä voin aloittaa edellisellä kysymyksellä nimittäin sillä, että mikä on yhteistyö eri rahastojen välillä. Meidänkin mielestämme on erittäin tärkeää, että eri tavoitteiden välillä on johdonmukaisuutta niin, että saadaan aikaan synergiaa ja tehokkuutta. On tärkeää, että otetaan sellainen lähestymistapa, jossa eri alueilla eri toimijat voivat keskustella keskenään Ähm, eri periaatteista, siis eri yhteisöt, maanviljelijät ja alueiden toimijat, ympäristöstä vastuussa olevat henkilöt, niin että toimitaan yhteistyön pohjalta ja, ja saavutetaan ehdotetut tavoitteet. Meidän mielestämme kaikkein tärkein asia tässä on se, että saadaan paikallisempaa maataloutta, tällaista lähituotantoa, laadukasta sellaista, joka mahdollistaa sen, että voimme vastata tämän hetken haasteisiin. Meidän täytyy suosia laatua, omaksua sellainen lähestymistapa, e, jonka myötä koulutamme, saamme aikaan innovaatioita, tutkimusta, pyrimme löytämään ekologisempia tuotantovälineitä. E, samoin on tärkeää tehdä työtä laadun puolesta. Laadun ja terveyden välinen yhteys on selkeä. Tämän alueellisen lähestymistavan avulla voimme myös saada paremman vastauksen eri kumppaneilta, kouluilta, äh, lukijoilta, kaikilta niiltä, jotka käyttävät äh, elintarvikkeita ja hyötyvät niistä. Ja tällä tavalla myös maanviljelijät voivat sopeuttaa tuotantoaan paikallisiin markkinoihin. On erittäin tärkeää se, että suositaan parempia yhteyksiä maaseudun ja kaupunkien välillä niin, että voimme välttää sellaisia rakenteita, jotka aiheuttavat sen, että kaupungissa ei enää ymmärretä sitä, mitä maaseudulla tapahtuu täytyy toimia niin, että ihmiset ymmärtävät paremmin sen, mitä maaseudulla tapahtuu, mikä, mitä tapahtuu elintarvikeketjussa ylipäänsä. Tällainen lähimaan maanviljely saattaa jopa johtaa siihen, että tietyissä maissa voidaan uudelleen vallata paikallisia markkinoita ja supermarkkinoilla hinnatkin, markkinoissa hinnatkin laskevat, kun ei tarvitse, tarvitse tuoda elintarvikkeita kaukaa. Tällä tavalla voidaan sope, suosia myös paikallisia klassisia tuotteita, perinteisiä tuotteita. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää se, että ympin tulevaisuus ottaa huomioon niin tuottajan kuin kuluttajankin. Hienoa. Nyt sitten Walsh Kopasta. Kolme minuuttia. Kiitoksia. Mitä sitten tulee äh, äh, maaseudun kehitystavoitteisiin. Me äh, kannatamme komission suuntaviivoja, eli siis innovaatio, ilmastonmuutos ja tietysti ympäristö, mutta haluaisimme lisätä vielä neljännen tukialan. Eli Eli kilpailukykyisen, kilpailukykyisen maanviljelyn edistäminen taatuin, taatulla tulolla väestön kehittämistarpeet ovat samansuuntaiset, mutta e-, edellytykset ovat erilaiset alueesta riippuen, koska jos tietyillä alueilla jotakin aspektia oteta huomioon, alueiden tulisi huomioida omat erityispiirteensä ja kuitenkin sitä pitää kaikki tulisi alistaa tällaiselle yleiselle kehitysstrategialle, jotka kaikki jäsenmaa, jonka kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet mitä tulee tulosakuiseen lähestymistapaan, ymmärrämme sen hyödyn tietysti, että äh, äh, viljelin ähm, tuotoksen mittaaminen tasapuolisesti on tässä avainkysymyksessä. Äh, pitäisi katsoa, että, että mitä siellä naapuritilalla tapahtuu, eikä niinkään mitä paperissa sanotaan. Ei tätä voi siis kautta linjan soveltaa. Miestä tämän rahoituksen tulisi irrota kakkospilarista jatkossakin. Olemme siitä aika tiukkina. Ja mitä sitten tulee vähemmän suotuisten alueiden tukiin, se komission e, e, ehdotus suunta, suunta on siinä oikea. oikea. Komissio on er, e, er, ehdottanut myöskin uutta, uutta tällaista aluetukea, mistäkään siihen rahat ammennetaan Muussa tapauksessa, jos ei sen rahoitusta ratkaista, niin se jää tyhjän pantiksi koko idea. Ehm, eh, meistä on erittäin eh, tärkeää eh, vahvistaa maaseudun kehittämishankkeiden ja muiden alueellista, vaikuttavien toimenpiteiden yhdenmukaisuus ja johdonmukainen toteuttaminen että tämä nimenomaan vahvistaa sitten kakkospilarin merkitystä maaseudun kehittämisessä. Metsätalous tietenkin tähän kytkeytyy aika läheisesti niin ikään. Meistä tutkimuspainotus on aikoin hyvää, koska maataloudella on aikamoiset haasteet edessämme, kuten tiedetään. Uudet innovaatiot ovat hyvä tie sitten helpottamaan viljelijöiden mahdollisuuksia vastata yhä kasvaviin haasteisiin, joista ilmastonmuutos ei ole vähäisin suinkaan. Samalla, samalla tietenkin meiltä edellytetään kilpailukykyä Äh, se, siksi sen vuoksi äh, vetoamme nyt sitten tutkimusohjelman vetäjiin, että he huomioisivat myöskin maatalouden paljon tehokkaammin siinä. Paitsi, että tehdään tutkimusta, myöskin sitten järjestetään mahdollisuudet panna täytäntöön erilaisten neuvonta- ja muiden toimien tuella. Ja kauniksi lopuksi haluaisin todeta, että jos kerran äh, meillä ei ole viljelijöitä maaseudulla elinkeinoaan harjoittamassa, niin loppuja ja sitten salaisuudeksi. Kiitos sitten Spaan. Kiitos puheenjohtaja. Me puolemme täällä voimakasta kahden pilarin politiikkaa niin, että kehitetään maaseutualueita. Ja tarvitaan myös sopivia alueellisia kehityspolitiikkoja. Usein keskitytään liiaksi metropolialueisiin ja maaseutualueita pidetään pikemminkin esteinä eikä niinkään kasvupotentiaalisina alueina. Jos nämä eri politiikan alat nivotaan näin tiiviisti yhteen, niin tästä voi koitua haittaa ja näin emme halua tapahtuvan. Haluamme, että tästä koituu hyötyä kansalaisille. Me tarvitsemme voimakasta politiikkaa ja puolamme sitä, että tässä syntyisi pikaisesti komission sisäisiä yhteyksiä ja niin, että voitaisiin arvioida ajoissa vaikutuksia, joita tällä on, ja näin todella käytäisiin yhdessä keskustelua asiasta. Tämä olisi mielestäni paljon järkevämpää kuin se, että kaikesta luotaisiin tällainen superrakenne, joka yhdistäisi kaikki mahdolliset välineet. Me olisimme ensimmäisiä, jotka tällaisesta kärsisivät, ja tätä emme toivo. Ja siksi me vastustamme tällaista toimintaa. Toiseksi tuemme täysin sitä, mitä Walsh sanoi tutkimuksesta ja muusta. Se on aivan oikein. Tähän tarvitaan paljon voimakkaampia investointeja ja myönteisiä tuloksia, joita on saatu aikaan, niin ne täytyy myös verkottaa paremmin tutkimuksen kanssa. Tutkijoilla on todella paljon mahdollisuuksia katsoa, miten tulokset saadaan kylistä laajemmille näyttämöille. Ja tällä hetkellä tilanne on todella heikko. Meillä on tähän liittyen asiakirja. Voitte katsoa, mitä siinä on, jos se teitä kiinnostaa. Monia asioita voidaan kehittää, mutta ydinasian on oltava selkeä maataloutta täytyy tukea keskeisesti ensimmäisessä pilarissa. Tässä täytyy katsoa, minkälaisia kriteereitä ja indikaattoreita tarvitaan, mutta myös maatalousalueet tarvitsevat voimakasta toista pilaria. Sitä täytyy todella eristää, edistää ilman, että siitä koituu haittaa muille politiikan aloille. Ja työllisyyden ja koulutuksen, niiden täytyy pysyä toisessa pilarissa ja niitäkin täytyy vahvistaa. Kiitoksia. Nyt sitten äh, viimeinen keskustelumahdollisuus parlamentin jäsenille. Täällä on seitsemän puheenvuoropyyntöä, kaksi minuuttia jokaiselle. Voin tässä antaa. Puheenjohtaja korjaa. Pyydän anteeksi, tästä unohtui vielä viimeinen puhuja, Frui. Olkaa hyvä. I'll, I'll try to... Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Uh, Tässä on hyvin kiintoisia toimia, joiden avulla pyritään parantamaan maataloustuotannon kilpailukykyä ja laatua. Näitä toimia pitäisi parantaa Toisaalta, jos maaseudun kehitystoimia, jotka osarahoitetaan jäsenvaltioiden toimesta, vahvistetaan, ne voisivat vahingoittaa sisämarkkinoita ja johtaa uudelleen kansallistamiseen. Tämä ei vetele. Tasapuolisuuden täytyy olla johtotähtenä. Toisessa pilarissa on kyllä arvokkaita toimia, kuten investointiavut uusia maatalousteknologioita varten, uudistamista varten, niin että maanviljelijät voivat osallistua laatu ohjelmiin. Ne ovat kaikki hyvin arvokkaita toimia. Meistä oli myös mukava nähdä, että komission kunnianhimoiset tavoitteet hallinnoida maaseudun kehityspolitiikkoja erityisin toimin ja mitattavin tuloksin on oikea lähestymistapa. Mitä tulee vahvistettuun yhteistyöhön maatalouspolitiikan ja muiden politiikkojen välillä, komissaari on jo selostanut, että hän tekee yhteistyötä komissaari Keikan Quinnin kanssa joka on siis tutkimuskomissaari, tehdäkseen yhteistyötä tutkimuspolitiikan tekijöiden kanssa. Tämä on oikein arvokasta yhteistyötä. Olen myös Dallin kanssa keskustellut ja De Gyhtin kanssa, eli siis kauppapolitiikasta ja kansanterveydestä vastaavien komissarien kanssa. Ja myös energiakin voitaisiin ottaa tähän, koska biopolttoaineethan ovat asia, josta tänään ei ole puhuttu. Mutta maatalouspolitiikan päätavoitteen tulisi olla myös se, että voidaan tuottaa paitsi ruokaa, rehua, myös polttoainetta. Täytyy tukea innovaatioita, täytyy saada enemmän johdonmukaisuutta ympin ja tutkimuspolitiikan välille. Se on oikea suunta. Tähän voinkin lopettaa. Kiitos. Meillä, ancora. Kiitos meille ja anteeksi vielä kerran. Nyt sitten viimeiseksi parlamentin jäsenet. Ensin äh, varapuheenjohtaja Paulsen. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, aloitan kysymykseni loppupäästä. Mitä tulee maaseutuun, se on ihan itsestään selvää, että siellä kaivataan tukea, mutta me kaivataan myöskin sitten mahdollisuuksia investoinneille ja tässä uskon, että tässä tämä tällainen kohesion ja aluepolitiikan välinen yhteistyö on erittäin tärkeä. Erityisesti riski pääomaohjelmaa Jeremia pitäisi hyväksikäyttää maaseudun ja maatalouden tukemiseksi ja elvyttämiseksi. Minä asun nimittäin kunnassa, joka on Luxemburgia isompi ja siellä on 10 000 asukasta, mutta, eh, mutta siellä kasvusesonkin on alle 100 eh, päivää ja, ja sieltä eh, matka lähimpään meijeriin täältä, sieltä on lähes 300 kilometriä. Onko se nyt sitten epäsuotuisa alue vaiko eikö? Siis Suomi ja kaksi kolme, kolme Ruotsista kuuluisi tähän. Mitä sitten tulee haja, asa, haja, harvan asuttujen alueiden maatalouteen ja maanviljelyyn. Olen vakuuttunut siitä, että parasta mitä voimme tehdä on edes auttaa paikallisten alueellisten markkinoiden syntymistä ja saada teho, tehokasta markkinointia toteutetuksi toimivia, toimivan logistiikan tuella. Ei jokaista yritystä tarvitse lähteä erikseen tukemaan, vaan kysymys on siitä, että rakennetaan järjestetään rakenne, niin että yksittäisillä toimijoilla on sitten itse tilaisuus kehittyä. Kiitos. Nyt sitten Köstinger. Kiitos puheenjohtaja. Olen Itävallasta. Sille tyypillistä ovat tällaiset pienviljelijärakenteet. Ja maaseudun kehitysohjelman kautta olemme onnistuneet saamaan erityisiä välineitä käyttöön ympäristön kannalta ja näin olemme pystyneet ylläpitämään esimerkiksi maa, siis vuoristoalueita ja jopa kasvattamaan tuotantoa. Onko teidän mukaan komissio, komission ehdotusta toteutettava niin, että sillä todella voidaan vastata eri alueiden tyypillisiin piirteisiin ja toimia noudattaen toissijaisuusperiaatetta. Ja sitten, miten arvioitte tämän ensimmäisen pilarin vihreyttämisen? Kuinka pitäisi mielestänne vastata valtaissaan väestön vanhemisongelmaan maataloudessa? Mitä vastauksia voidaan vastata tai antaa sellaisille jäsenvaltioille, jotka suhtautuvat yhteisrahoitukseen skeptisesti ja minkälaista porrastamisen mahdollisuutta tässä on niin, että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Meidän täytyy toimia niin, että pilarit ovat selkeitä e, ja että maaseutu pystyy säilyttämään toiminta Kyykkyynsä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Chaba Grazie, Presidente. Omio vidik failastistillati. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä maaseudun kehitykseen tulee? Mielestäni alueellisen kehityksen harmonisoinnin ja maatalouspolitiikan välillä on ongelma. Vaikka Unkari liittyi kuusi vuotta sitten, niin täytyy sanoa, että uusissa jäsenvaltioissa maaseudun kehittyminen on ongelma. Maltalla, Kyproksessa, Tsekissä ja muuallakin. Suuri ongelma on se, että maaseuduilla työttömyys on suuri ongelma. Ei ole Ähm, infrastruktuuria ja äh, tutkimuksesta vastaava komissaari on maininnut tämän useamman kerran. <clears throat> Maaseudun infrastruktuuria ja vesihuoltoa, äh, niitä tulisi edistää. Ja sen vuoksi seuraavalla kaudella vuoden 2014 jälkeen tulisi tarvitaan eriytetty yhteinen maatalouspolitiikka, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot, antaa vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin ja edistää ympäristöystävällistä ja maaperäystävällistä järjestelmää tai järjestelmiä äh, aivan erityisten koneiden avulla, erilaisten järjestelmien avulla – Joten jäsenvaltioiden väliset erot olisi otettava huomioon myös maaseudun kehityspolitiikassa. Tämähän on myös Portugalille ongelma, samoin kuin Unkarillekin ja muillekin uusille jäsenvaltioille. Jos halutaan maaseutua kehittää, niin se on erittäin tärkeää. Kiitos sitten Hoisling. On harmi, että toisesta pilarista puhutaan niin vähän ja paljon enemmän ensimmäisestä politiikasta, koska mielestäni toinen pilari muodostaa paljon enemmän politiikkaa, ainakin meidän näkökulmasta, näkökulmastamme. Meidän täytyy kuitenkin suhtautua näihin asioihin kriittisesti. Paketti, jolla halutaan parantaa maatalouden kilpailukykyä, on mielestäni mennyt vähän väärään suuntaan. Tässä on nyt purettu työpaikkoja tai niitä on entistä vähemmän. Sen sijaan, että niitä olisi saatu lisää tällä tavalla, ei ole mitenkään tuettu pieniä rakenteita, vaan niitä on tuhettu, tuhottu. Ja meidän täytyy nyt katsoa todella uudelleen, mihin suuntaan lähteä. Ja tässä täytyy todella tukea tällaisia paikallisia tuotantoketjuja ja tässä täytyy myös tarkastella työvoimaa silloin, kun annetaan käyttöön julkisia varoja. Ja esittäisin seuraavan kysymyksen. Nykyinen ra- pilarirakenne, pitäisikö se säilyttää, jos ensimmäinen pilari vihreytetään? Ja jos näin tehdään, niin mitä tapahtuu sitten toiselle pilarille? Millainen lähestymistapa sille tarvitaan? Ja sitten kysymys. Eikö meidän tulisi käyttää aivan erilaista lähestymistapaa? Täällähän puhuttiin jo innovatiivisesta lähestymistavasta maaseutualueelle, ja otetaan ihmiset mukaan, mutta emmekö tarvitsisi todella uudenlaista lähestymistapaa? Ja kolmanneksi, ja se on jo täällä oikeastaan esitettykin, yhteisrahoitus. Meillä ei ole varaa siihen, että käyttää joitakin hyviä hankkeita ei voida toteuttaa, koska rahoitusta ei ole. Eli meidän täytyy ehkä katsoa, mikä painotus sen välillä on, mitä haluamme ja mikä taas saa rahoitusta, mikä on luksusta ja mikä taas ei. Tack, herr Häusling. Och nu ger jag... Kiitoksia, puheenvuoro Traimersille. Ole hyvä. Kiitos. Talous- ja rahoituskriisi on jättänyt jälkensä kaikki jäsenmaihin myöskin vaikuttaa sitten tuleviin päätöksiin. Siitä yhteinen maatalouspolitiikka ei ole mikään poikkeus. Sitten tämä yhteisrahoitus kakkospilarissa on tietysti aiheuttanut paineita eden edunsaajille maataloudessa. Tässä on täytyy rakenne muuttaa. Te voitte kuvitella, millä tavalla tämä yhteisrahoitus muulla tavalla voitaisiin järjestää mielestänne. Tack, Britta. Eh, bra. Kiitos Britta. Hyvä, että äh, puhut lyhyesti ytimekkäästi, koska muussa tapauksessa joudun sitten sulkemaan mikrofonin suustasi. Wojciechille puheenvuoro. Ole hyvä. Äh, minä en yritäkään äh, hänen sukunimeään lähteä lausumaan harjoituksetta. Toivottavasti asianomainen suo tämän minulle anteeksi. Olenichka, prego. Mm, Kiitoksia kovasti. <clears throat> Mehän puhumme maaseudun kehitysohjelmasta. Toivottavasti nyt ymmärrätte ja toivottavasti pystyn tämän vakuuttamaan teille. Nimittäin sen, että maaseudun kehittämisohjelma johtaa siihen, että voidaan ottaa käyttöön viimeisimmän huudon mukaista teknologiaa. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että maaseudun kehittämisohjelmat monissa maissa, ainakin Puolassa, tarkoittavat sitä, että meillä tulee olemaan vähemmän tuottavia maatiloja kuin mitä meillä oli muutama vuosi sitten mikä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy määrittää se tavoite, jonka haluamme saavuttaa, koska toisaalta te olette tänään valittaneet siitä, että on vähemmän maanviljelijöitä, vähemmän työpaikkoja, mutta toisaalta jokainen euro, joka käytetään maaseudun kehitysohjelmaan, jokainen toimi, myös ympäristötoimet, myötä vaikuttaa siihen, että lopulta maan talouden piirissä tulee olemaan vähemmän työpaikkoja. Kai tämä on ihan pässin lihaa. Tämä voidaan laskea ihan millä tavalla tahansa. Jos me esimerkiksi investoimme metsien kasvatusohjelmiin, niin se tarkoittaa sitä, että silloin me otamme maata maanviljelykseltä, jolloin meidän täytyy intensifioida tuotantoa tietyillä tiloilla – <clears throat> Eli täytyy lakata valittamasta siitä, että maaseudulla on vähemmän työntekijöitä. Minä ö, olen toiveikas sen suhteen, että maaseudun kehittämisohjelma voisi myötävaikuttaa tutkimuksen edistämiseen ja viimeisimpään teknologiaan. Se tarkoittaa myös sitä, että tulisi investoida sosiaalisiin toimiin ja koulutukseen, ja tässä onkin tilaa vielä toiminnalle koska niin täytyy parantaa juoksua. Kiitos. Ja vielä lopuksi Nuri Roudust. Kiitos puheenjohtaja. Maatalous ja maaseutu ovat hyvin tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja siksi integroitu maatalous- ja rakennepolitiikka on hyvin tärkeässä asemassa, jotta todella politiikka olla onnistunutta. Ja tähän kuuluu esimerkiksi demografinen kehitys, ilmastonsuojelu, ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja niin edelleen. Kysymykseni kuuluu, mitä haluatte tehdä, jotta väestön muutokseen voidaan vaikuttaa? Tarvitsemme koulutettuja ihmisiä maa talouteen ja tähän liittyviin toimiin. Miten aiotte järjestää koulutuksen ja jatkokoulutuksen ja miten aiotte saada ihmisiä maatalouden pariin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa julkisia hyödykkeitä käsitellään ja pohditaan, kuinka näin, tätä kautta voidaan päästä ympäristökysymyksiin. Puhutaan ilmastonmuutoksesta, ilmastonsuojelusta ja biodiversiteetistä mikä painoarvo näillä kysymyksillä pitäisi olla uudessa YMPssä, minkälaista rahoitusta se pitäisi antaa, pitäisikö tämä kuulua ensimmäiseen vai toiseen pilariin. Ja sitten, jos haluatte, että maaseutu on voimakas ja vahva, jos haluatte, että siitä ei tule osa aluepolitiikkaa ja että se joutuu ulos EUn toimien keskiöstä, niin oletteko silloin valmiita siirtämään rahoitusta ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin? Kiitos. Grazie, grazie. Kiitoksia kaikille. Nyt sitten ennen kuin annan loppupuheenvuoron Albert Dessille, kysyn kaikilta asiantuntijoilta, jos he näin toivovat, kaiken ei siis tarvitse, haluavatko he käyttää puheenvuoron, heille olisi minuutti jokaiselle. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Walsh, minuutti. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, just one point on the whole... Kiitoksia, puheenjohtaja maaseudun kehityksestä sanon vain, että jos maanviljelijät eivät työskentele ja <clears throat> ansaitse rahaa maaseudulla, niin silloin ei maaseudulle jää ketään, joka käyttäisi toisen pilarin varoja. Ja toiseksi, jos me haluamme nuoria ihmisiä tekemään työtä tällä alalla, mikä on välttämätöntä, meidän täytyy varmistaa se, että että he näkevät maataloudessa tulevaisuuden niin, että voivat saada siitä elinkeinonsa, jos haluavat siis. Joten tämä on olennaista. Mutta paljon hyvää työtä toisen pilarin osalta on jo tehty, mutta kuten sanottiin, niin jos maanviljelijät eivät pysty ansaitsemaan elantoaan maaseudulla, niin silloin EU:ssa tulee autioitumista ja suuria ongelmia. Tämä pilaristruktuuri täytyy pitää sellaisenaan. Kiitos. Eh, vielä joku muu, Corrado, Mirce Virolin. Eh, eh, niin, mitä tulee LFA-alueisiin, komission täytyy mennä takaisin piirutuslaudalle. Tämä, tämä nykyehdotus on ihan liian mutkikas ja työläs me ehdotamme, että meillä on rationaalisempi tukijärjestelmä, mutta ei niitä alueita pitäisi kutsua tällaisiksi epäsuotuisiksi alueiksi tai jollakin muulla vähän myönteisemmällä lisäarvoalue tai joku tällainen koska siellä kumminkin on tämmöinen ympäristöulottuvuus siinä mukana. Mitä tulee yhteisrahoitukseen, sitä tulee toteuttaa joustavasti jos Äh, jos me äh, menetämme Euroopan tuen, menetämme koko äh, kakkospilarin sitten, mitä tulee puutteelliseen infrastruktuuriin, tämä erityisesti aluekehitysrahasto on tässä vastuulla ja me tarvitsemme neuvontaa ja tukipalvelut. Muussa tapauksessa uudistusta on mahdoton panna täytäntöön. Ja sitten mitä tulee tutkimukseen, me täytyy koko maatalouden tutkimukseen ja koko tutkimukseen muutenkin ihan uutta puhtia. Bene, grazie Corrado La... Kiitos. Sitten Savigny. Ihan nopeasti vain näistä LFE-alueista. On selvää, että tällainen aluejako ei voi onnistua, jollei siihen liity rahoitusta jos me laajennamme kaikkia handicap-alueita LFE-alueiksi, niin siitä tulee suuria kustannuksia. Mitä tulee toiseen kysyy pilariin, onhan tämä vähän keinotekoista, mutta tärkeää on se, että että ensimmäisen ja toisen pilarin tavoitteiden välillä ei ole ristiriitoja. Ensi, ei voida saada, käyttää sellaista ensimmäistä pilaria, joka on omiaan eliminoimaan maanviljelijät ja toisaalta toinen pilari, joka sitten palauttaa ne. Voimme vain tukea sitä, että tavoitteiden täytyy olla suotuisia maanviljelijöille. Bene, grazie, prego. Hyvä. Seuraava puhuja. Pari kommenttia. Oli tyytyväinen tässä, että viitattiin äh, paikallisiin ja alueellisiin markkinoihin. Kun muistetaan, että, meillä on täällä ole pelkästään yhdet yhtenäismarkkinat, vaan tässä äh, ne on hyvin moninaiset koostuen paikallisista alueellisista äh, paikallista kaupankäynti tapahtuu siellä paikallisesti aika pitkälle ja, ja siinä on suuri vahvuustekijä maaseudun kehityksen kannalta olemassa. Joku halusi tähän eh, Leader-ohjelmaasta enemmän irti. Minä tässä painotin näitä alueellisia kumppanuussuhteita ja sitä kautta saataisiin tällainen päivitetty Leader-versio syntymään. Eurooppahan on ollut hyvinkin ylpeä syystä Leader-ohjelman saavutuksista, mutta monissa, monissa suhteissa sitä ei ole käytetty eh, niin hyvin hyväksi kuin siinä olisi ollut varaa. Me haluaisimme siihen eh, lisää joustoa, että saataisiin rahoitus rahoituslähteitä äh, monipuolistetuksi ja samoin myöskin sitten sekä kaupunkin että, kaupunki että maaseutualueet hyötymään sitä samalla tavalla. Kiitos sitten Mella. Very, very quickly. Kiitos nopeasti kahdesta pilarista. Elintarviketeollisuudessa tuemme molempien pilareiden ylläpitämistä, koska mone, molemmilla on rooli esitettävänään varmistavat kestävyyden maataloudessa innovaatioista. Investoinnit uuteen maatalousteknologiaan ovat erittäin tärkeä asia. Elintarviketiedemiehiä täytyy niin ikään kouluttaa ja tietoa täytyy siirtää. Se on tärkeää ja kapilla, ja ympillä täytyy olla tässä selkeä rooli. Ja sitten lopuksi nämä, nämä niin sanotut non-food-käyttäjät. Tiedonannossa sanotaan, että maantalouden tärkein tehtävä on tarjota ruokaa, mutta tärkeää on se, että että non-food tuottajat eivät sitten polje maa ruoantuotantoa. Bene, grazie, eh, signor... Kiitoksia, Frui. Muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, joten pyydän to- mm, kiitän todella lämpimästi kaikkia paneelin jäseniä ja kaikkia muita, jotka käyttivät puheenvuoron. Ja nyt hyvä Albert Des, saat loppupuheenvuoron tälle tärkeälle tapahtumalle. Ja vielen Dank Paolo. Vielen Dank. Kiitoksia Paolo. Kiitos kovasti kaikille asiantuntijoille heidän kommenteistaan ja myös kollegoille heidän asettamistaan kysymyksistä. Haluaisin kiittää samalla myös puheenjohtajamme Paula siitä, että hän hienosti johti tätä kokousta. Kolme aihetta, joista nyt sitten puhuttiin, niin suorat tuet. Otin tässä paljon asioita muistiin ja huomasin, että ollaan todella yhtä mieltä siitä, että elintarviketurvallisuus täytyy taata puolelle miljardille ihmiselle. Tämä on hyvin keskeinen asia. Herra Spahn puhui tässä työpaikkojen luomisesta. Ehkä tässä syntyy nyt jonkinlainen väärinkäsitys meidän ja teidän välillä. En puhunut mistään sosiaalisista näkökohdista. Kestävä maatalous on asia, johon haluamme pyrkiä ja haluamme, että määrärahat jaetaan oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla, mutta en saanut kuitenkaan mitään konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joita olisin voinut ottaa mukaan mietintööni, kuten olisin toivonut. Ja Sitten uudelleen kansallistamisen vastustaminen, tästä olemme yhtä mieltä, mutta tarvitsemme kuitenkin joustavuutta, jota voimme ottaa huomioon suuret erot, joita jäsenvaltioissa on. Täällä juuri viitattiin paikallisiin ja alueellisiin markkinoihin, ja tämä osoittaa, että ei kaikkea voida sataprosenttisesti säännellä Brysselistä käsin. Minä haluan ottaa erot huomioon ilman, että uudelleen kansallistamista tapahtuu. Sitten täällä puhuttiin aktiiviviljelijöistä. Tämä oli hyvä, hyvä asia. Viljelijä on aktiivinen silloin, jos hän todella harjoittaa maataloutta muodossa missä hyvänsä. Sitten pienet viljelijät, heidän osaltaan tuli hyviä ehdotukseen ja mielestäni tämä on asia, joka pitää määritellä jäsenvaltioissa. Sitten tukikatto, se on edelleenkin kiistakysymys. Tässä mielipiteet olivat eniten hajallaan. Ja olisin kuitenkin odottanut vastausta tämän ympäristömaksun jakautumisen suhteen ensimmäisen ja toisen pilarin välille. En tiedä nyt mikä lähestymistapa tässä saa tuen taakseen. Jos osa maksuista siirretään ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin ja rahoitetaan ympäristömaksuja ilman yhteisrahoitusta, niin silloin tilanne on epätasapainoinen ja joustavuutta saataisiin enemmän kuin että tämä olisi pelkästään ykköspilarissa. Muuten joustavuus vähenee ja valvonta vaikeutuu. Tällä hetkellä meillä on mahdollisuus siitä, että yhteisrahoitusta voidaan käyttää. En ymmärrä, mikä tässä nyt on ongelma. Mutta Cholos varmasti tähän vielä puuttuu. Sitten vielä hinta. Heilahtelut, niitä tulee rajoittaa. Tässä puhuttiin VTOsta ja Merkosurista. Ja sain tässä juuri maatalousvaliokunnan tämänpäiväisen äänestystuloksen ja siellä päätettiin, että vaaditaan komissiota lopettamaan neuvottelut asian suhteen. Tilanne on täysin erilainen kuin viime vaalikaudella ja olemme sitä mieltä, että mm, kansainväliset sopimukset tulisi tehdä VTOn kautta, eikä mitään tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia. Ja on aivan varmaa, että parlamentti, ja miet... parlamentti voi hyväksyä hienojakin mietintöjä, mutta se mitä sitten tehdään suljettujen ovien takana voi tuhota aivan kaiken. Mitä sitten tulee hintavolatiliteettiin? Emme vaadi mitään muuta järjestelmää kuin sellaista, että meillä pitää olla tietyt määrät esimerkiksi voita ja viljaa varastoissa. Jos hinnat esimerkiksi nousevat, meillä täytyy olla jotakin tarjottavaa. Mitä esimerkiksi 10 miljoonaa tonnia viljaa varastoissa merkitsee? No se on ainoastaan 20 kiloa per henkilö. Tähän meillä täytyy EU:ssa olla varaa. Jos nämä määrät otetaan pois markkinoilta. Täällä esimerkiksi viitattiin sianlihan, niitä myydään polkuhinnalla niin missä tässä nyt sitten on kustannukset veronmaksajan kannalta? Emme me voi tässä pelkästään toimia yksityisellä puolella, vaan siinä syntyy keinottelua. Pelkillä päätöksillä tilannetta ei saada kuriin. Mutta jos alamme rajoittaa hintoja ylös tai alas, niin tähän tarvitaan oikeanlaiset välineet, mutta tähän tulen kyllä puuttumaan mietinnössäni. Sitten yksi asia vielä tuet viljelijöille. Kiitän, kiitän kaikkia niitä, jotka puhuivat tästä. Me tarvitsemme oikeanlaisia tukia, jotta tasapaino säilyy elintarviketuotannossa ja ympäristökysymyksissä. Ja jos yksi prosentti EU-varoista käytetään maatalouteen, niin voidaan sanoa, että on kyllä paljon sellaisia aloja, joissa saadaan paljon vähemmän aikaan samalla rahalla. Sitten maaseutualueet, tavoitteet ja prioriteetit. Tässä puhuttiin yhteisestä strategisesta kehyksestä. Ja nyt pohditaan, mitä tarvitaan. Nyt tarvitaan sitä, että menettelyjä todella yksinkertaistetaan niin, että voidaan saada enemmän aikaan kestävällä toiminnalla – itse olen toiminut monia vuosia kunnallispolitiikassa ja olen nähnyt, että toisen pilarin politiikoilla on syntynyt paljon turhaa toimintaa ja tällaista ei enää voida hyväksyä. Meidän täytyy käyttää määrärahat niin, että maaseutualue todella kehittyy niin, että ympäristökysymyksetkin otetaan huomioon, mutta tämän eteen meidän täytyy ponnistella. Ja nyt, hyvä Paolo, sanon aivan saman asian kuin heti Choloksen esittelemän tiedonannon jälkeen sanoin. Kuulin tässä nyt paljon ehdotuksia, mutta piru piilee yksityiskohdissa, niin kuin sanotaan. Ja nyt ne yksityiskohdat todella täytyy löytyä, löytää, muuten mietinnöstä ei tule hyvää. Täällä sanottiin, että maatalouden täytyy saada entistä suurempi painoarvo ja jos täällä on komission edustaja, niin haluaisin sanoa heidän suuntaansa, että minä olin todella shokeerannut tai shokissa siitä, että kun 27 komission jäsentä e- esiteltiin, niin maatalouskomissari oli aivan pahnanpohjimmaisena. Itse olisin hänet laittanut ainakin kolmannelle sijalle, eli näin ei saa kyllä suhtautua maatalouteen. Nyt kiitän vielä lopuksi kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän tapahtumaan. Olen teihin vielä yhteydessä. Ja meillä on varmasti vielä jatkotapaamisia ja katsomme, mitä saamme aikaan. Kiitos, kiitos vielä kerran Albert. Muistuttaisin, että valiokunnan seuraava kokous on ensimmäinen helmikuuta kello 15. Kiitos kaikille asiantuntijoillemme asiantuntijoillemme siitä, että suostuitte tällä tavalla grillattaviksi. Kiitos vielä kaikille. Näkemiin.